Uh, so a very good afternoon. Hyvää iltapäivää kaikille. Tervetuloa lämpimästi Euroopan parlamenttiin. Erityisesti ne, jotka tulivat juuri tätä kuulemista varten tänä iltapäivänä. Öö, tullivalvonnan täytäntöpanosta teollisen tekijänoikeuksia erittäin tärkeä asiakokonaisuus, jonka parissa valiokuntamme on ollut kiireinen. Ja kun asiaan tarkastelemme, meistä tuntuu, että on tärkeää kuulla eri sidosryhmien kantoja. Olen erittäin kiitollinen esittelijällemme valiokunnassa Jürgen Kreutzmannille siitä, että hän on tämän kuulemisen järjestänyt ja saanut niin mielenkiintoisia vieraita paikalla. Meillä on siis aika paljon työtä tänä iltana esityslistalla. Ihan vain muutama kysymys siitä, kuinka kuuleminen etenee. Jürgen Kreutzmann sitten sisällöstä puhuu tarkemmin itse ja kertoo itse ehdotuksesta yksityiskohtaisemmin. Mutta me jaamme tämän istunnon kolmeen osaan. Näette tämän myös ohjelmasta, joten en käy tätä läpi. Mutta kolme vaihetta on. Asiantuntijat puhuvat jokaisen osuuden aluksi ja asiantuntijat saavat ilmeisesti hiukan erilaisia puheaikoja. Tai siis asianajat saavat enintään 10 minuuttia puhua meille. Ja täällä pannaan kello tikittämään ja ajastin. Ja jos ei mene 10 minuuttia, niin se olisi oikein mukava yllätys, mutta aika tiukasti pitää aikataulussa pitää kiinni. Sitten asiantuntijat saavat tilaisuuden vastata yleisön kysymyksiin ja antaa kommentoida myös muiden puheenvuoroja. Meillä on kolme edellistä osuutta siis ja kysymyksiä jokaisen osan jälkeen ja sitten esittele tiivistää asiat yhteen lopuksi. Muut kollegat, esit- lausunnonlaastijat kansainvälisen kaupan valiokunnasta ja oikeusasian valiokunnasta toivottavasti tulevat myös mukaan tämän iltapäivän kuluessa ja siinä tapauksessa he saavat myös puhua. Tällainen toimintatapa meillä on yritän tähdätä siihen, että voimme lopettaa kello puoli seitsemän täsmällisesti, mutta tätä ennen annan puheenvuoron esittelijä Jürgen Kreutzmannille. Ja sen verran vielä, että meillä on tulkkaus lähes tai suurimmalle osalle virallisia kieliä, jos kuuntelette tulkkausta. Ja tämä kokouksen menee myös nettiin ja toivotan tervetulleeksi myös verkossa meitä seuraavat. Toivottavasti siellä onkin paljon ihmisiä ja kiinnostuneita. Ja näin ollen surmitta puheitta Jürgen Kreutzmann, minulla on ilo antaa sinulle avauspuheenvuoro. Paljon kiitoksia Malcolm. Kuulin, että yli 50 on kirjautunut tänne kuulijaksi. Oikein lämpimästi tervetuloa tänne kuulemistilaisuuteen teollisen tekijänoikeuksien tullivalvontaan aiheena – tässä taustalla on komission ehdotus muuttaa vuodelta 2003 peräisin olevaa asetusta, jonka mukaan kerrotaan, minkä sääntöjen mukaan tulliviranomaiset lähtevät toimintaan, jos epäillään, että tuotteet rikkovat tekijän ja teollisoikeuksia. Säännöt ovat melko monimutkaiset eivätkä kaikki pysty heti ymmärtämään, miten nämä säännöt toimivat. Siksi on tärkeää, että kuulemme asianosaisia täällä Euroopan parlamentissa, eivät tietenkin suurempia asiantuntijoita täällä. Siksi meillä on täällä paljon tämän alan asiantuntijoita. Yhdessä varjoesittelijöiden kanssa olemme sopineet, että kuulemistilaisuus jaetaan kolmeen osioon ensinnäkin konkreettisia ehdotuksia siitä, miten tullivalvontaa voitaisiin hoitaa tehokkaammin tällä hetkellä. Esimerkiksi puhutaan soveltamisalan asetuksen soveltamisalan laajentamisesta uudenlaiseen tekijän oikeuksiin ja erilaisiin tuotteisiin. Ja tässä pitäisi pohtia myöskin sitä, miten tullin rikoksiin suhtaudutaan? On jätetty aikaisemmin tähän asetuksen ulkopuolelle. Miten tulliviranomainen voi hoitaa näitä uusia tehtäviä, kun resurssit ovat melko niukat? Lisäksi voidaan pohtia sitä, pitäisikö myöskin kuljetusajan ylity, yrityksille saada tiukemmat säännöt, jotka liittyisivät väärennettyjen tuotteiden löytämiseen. Kysymys on myös siitä, kuka hoitaa kustannukset. Onko niin, että tietyn summan jälkeen pitäisi kuljetusyrityksen tarkemmin tietää, mistä tuotteista on kyse. Eli jos on saatu tietty summa, niin lähet, voidaan esimerkiksi nähdä, että lähettäjän osoite on väärennetty ja silloin näitä kustannuksia ei voida saada mitenkään korvattua. Lisäksi pitäisi pohtia sitä, onko niin, että oikeuksien omaaja, jonka pitäisi yleensä hoitaa näiden tuotteiden tuhoamisesta. Eikö olisi mahdollista, että nämä tuotteet siirrettäisiin sellaiseen maahan, jossa ne voidaan – alhaisemmin kustannuksin ja ympäristöystävällisemmin tuhota. Esimerkiksi jos Luxemburgissa löydetään tietty tuote, pitääkö se tuhota silloin Luxemburgissa vai voitaisiinko ajatella, että siis siirrettäisiin esimerkiksi Belgian tai Saksaan, jossa tuhoaminen olisi edullisempaa. Pienten osalta komissio on ajatellut, että tuhaminen on mahdollista ilman, että oikeuksien haltijalta on kysytty mitään. Ja silloin tulliviranomaisten pitäisi vastata näistä kustannuksista ja onko se oikein, että näin oletetaan. Ja sitten toisella kierroksella pohditaan vaikutuksia matkustajiin. Esimerkiksi matkatavarat on jätetty edelleen asetuksen ulkopuolelle, jos ei puhuta ammattimaisesta toiminnasta. Tekstin liittyen pitäisi pohtia sitä, miten määritellään yksityisen käyttöön tai siihen, että ei käytetä kaupalliseen toimintaan. Eli jos joku tuo lomallaan kymmenen väärennettyä Rolexia, niin voidaanko se hyväksyä? Tai jos tuo vain yhden väärennetyn kellon Rolexin, niin olisiko se hyväksyttävää? Ja sitten erityis erityisesti pienten määrien tuhoaminen. Eli miten voidaan suhtautua esimerkiksi pieniin lähetyksiin, jossa postissa tietyn tuotteen ja se onkin väärennetty ja sitä kuluttaja ei tiennyt, vaan luuli, että tämä on ihan kunnollinen oikea tuote, aito tuote. Ja jos esimerkiksi hän on siitä jo maksanut, miten hän saa rahansa takaisin. Eli miten kuluttajan oikeuksia omaisuuteen tässä suojellaan? Miten voidaan huolehtia siitä, että kuluttajat saavat nopeasti tietoa, jos he hyvässä uskossa ovat tiettyjä tuotteita tilanneet, jotka jäävät sitten tulliviranomaisten käsiin? Minä olen saanut komissiolta 13 eri määritelmää näihin lähetyksiin liittyen, eli pieniin lähetyksiin, ja small consignment siis on sanamuoto ja minua kiinnostaa ainakin kovasti, mikä lopulta on määritelmä. Toisella kierroksella on yrityksiä, tuli viranomaisten edustajia nyt jo. Sanoisin, että kuluttajajärjestöjäkin kutsuttiin, mutta eikö niillä ollut aikaa. En tiedä. Kyllä tässä on tärkeää myöskin ottaa kuluttajat esiin. Ja viimeisellä kierroksella keskitytään siihen, miten suhtaudutaan tuotteisiin, jotka ovat kautta kulkuliikenteessä. Eli jos ajatellaan sellaisia tuotteita, joita ei voida viedä alueeltamme. Eli jos ajatellaan, että ne ovat EUn alueella ja kyse on sellaisista tuotteista, jotka rikkovat teollisia tekijänoikeuksia juuri EUn alueella. Eli pitää ajatella myöskin sitä, miten meriliikenne toteutuu tässä. Intia, Brasilian ja EUn välillä on syntynyt tässä jo kiistaa ja me haluaisimme mielellämme avustaa tässä kysymyksessä. Minäkin olen osoittanut jo kysymyksen komissiolle, miksi tämä jätettiin asetuksen ulkopuolelle ja tänään juuri sain vastauksen. Ja siinä sanottiin, että edelleen on mahdollista, että takavarikoidaan tullissa. Kysymys kai kuuluu, eikä tämä pitäisi asetukseen heti kirjata, jos se edelleen mahdollista on. Toisaalta entävaliokunta on vastuussa, joten olisi mielenkiintoista nyt tietää, mitä tämä valiokunta on aiheesta mieltä. Lisäselvitykset kohdassa 17 ovatko ne riittävät, kun ajatellaan tuotteet, jotka kulkevat EUn alueen kautta, esimerkiksi väärennettyjä lääkkeitä. Se, minkälaista vaaraa tästä syntyy sisämarkkinoilla, on kyllä mielenkiintoinen kysymys. Olen iloinen siitä, että voin kuulla myöskin lausunnonantavasta mietinnöstä, lausunnonantavista valiokunnista läsnä – Edustaja Kallo on ilmeisesti paikalla. Hän voi varmasti saada puheenvuoron. Kiitos oikein paljon. Tässä oli minun johdantoni tämän aiheeseen. Kiitos. Uh, Kiitoksia kovasti. Toivottaisin tervetulleeksi kaksi esittelijäämme valiokunnista lausunnonlaatijat, joiden kanssa teemme yhteistyötä Anders Perea kansainvälisen kaupan valiokunnasta ja Rova Galo, joka laatii ei lausunut oikeusasian valiokunnassa, mutta hän kuuluu meidänkin valiokuntaamme. Andreas Barea taitaa olla ensimmäisenä puhumassa. Jos voisitte pitää kom- alustan puheenvuoronne enimmissään, enimmillään neljä, neljä minuuttia. Gracias. Kiitoksia. Kiitoksia, että minut on kutsuttu tähän keskusteluun näin tärkeästä aiheesta. Intavaliokunta on myös toimivaltainen ja se voi määritellä joitakin kohtia ja vaikuttaa asian haluan. Vielä peräänkuuluttaa tätä kansallisen kaupan valiokunnan oikeutta meille, koska mehän toimimme tällä hetkellä avoimen talouden maailmassa kansainvälisen kaupan parissa ja mitä tulee sitten talouksessa tällaisena kriisin aikana, esimerkiksi Espanjassa, tämä on 0,1 prosenttia BKTstä Tähän ehdotukseen liittyy huomattavan tärkeät perusteet. Me haluamme suojella tietenkin tässä kuluttajaa, on joukko sääntöjä, oikeuksia, velvollisuuksia, jotka kuuluvat kuluttajalle. Ja Intevaliokuntaa koskee aivan erityisesti väärentämisen ja piratitoiminnan vastainen toiminta ja sitten tullien oma rooli. Tullit virallisena tahona, jotka toimivat rajoilla. Niiden tavoitteena on rekisteröidä kansainvälisen kaup- kansainvälistä kauppaa, tuontia ja vientiä. Tulleissa voidaan toimia piraattitoimintaa ja väärentämistä vastaan. Tämä pitää olla selkeä prioriteettikysymys EUlle. Näin pitää vahvistaa tulle, tulleen mahdollista toimia. Pitää suojella yrityksiä, omaa teollisuutta, kilpailukykyä, toimia tiedon pohjalta ja pyrkiä suojelemaan patentteja ja tuotemerkkejä, tavaramerkkejä. Tässä on kyse siitä, että suojellaan tutkimusta, investointia ja niin edelleen. Ja sosiaalisesti tämä vaikuttaa niin, että työpaikkoja saattaa syntyä enemmän. Tämä on poliittisesti varsin tärkeä kysymys, kun ajatellaan Euroopan unionin strategioita, ja sen pitää jatkossakin olla tällainen tärkeä kysymys. Haluaisin käsitellä kysymyksiä, joita meidän tässä pitää nyt käsitellä. Uskon, että täällä on jo mainittu kauttakulkuliikenteessä oleva kauppatavara, jota ei ole rekisteröity, joita ei ole merkitty vientiyrityksen mm, kirjoihin. Se on siis transitvaiheessa. Tämä avaa tien väärennöksille, koska tässä on kyllä kyseessä juuri kauttakulku, ja tämä voi tarkoittaa sitä, että kauppatavaran löytää moninaisia reittejä ja näin voidaan löytää, tähän virtaan voi joutua myös näitä väärennöksiä. Me, pyritään, me pyrimme välttämään juuri väärennettyjen tuotteiden pääsyn yhteisön kauppaan ja siksi, että järjestetään tällainen erityinen kuuleminen tästä teemasta olisi hyvä. Haluaisin aivan tietysti ottaa esille sen, että tässä ei puhuta sinällään kauttakulku tavaraliikenteestä, hiukan siitä kyllä käsitellään ja minä haluaisin tässä mietinnössä paljon kunnianhimoisin käsitellä tätäkin ja puhuttaisiin siitä, että pitäisi myös väärennettyjä kauttakulkutavaroita käsitellä. Niin kuin tämän asetuksessa sanotaan ja niin kuin totesimme Intavaliokunnassa, kun näistä puhuimme, pitäisi arvottaa tulleen, ovat virallinen taho, joka valvoo pyrkii toimimaan päätöksiä väärännöksiä vastaan, suojelemaan suurta yleisöä ja hoitamaan tilastotietoja. Henkilökunnan pätevyys on erittäin korkealla tasolla tullissa. Siellä on, on juridinen luonne, näin se voi toimia toimivaltaisten tahojen kanssa julkisella tai yksityisellä sektorilla, ja se toimii omissa nimissä tai kolmansien nimessä. Se on tällainen julkinen toimija, julkinen virkamies näin ollen se edustaa valtiota tai tuojaa tai viejää, mutta tällaisia kontteja on miljoonia. Minä tulen esimerkiksi sellaista paikasta Espan, Espanjaa, Valensiasta satamasta löytää miljoonia kontteja ja sitten pitäisi arvioida tätä riskiä. Riski liittyy siihen, että tuodaan väärennettyjä tuotteita kautta kulkua varten ja tulli ei pysty kuitenkaan kaikkia tuot, epäiltyä tuotetta pysäyttämään. Haluaisin myös mainita geneeriset lääkkeet transitliikenteessä. Kun määritellään tällaiset geneeriset lääkkeet, se ei tarkoita sitä, että nämä olisivat mitenkään väärennettyjä lääkkeitä. Haluan tehdä tämän eron selväksi. Voi olla kyse siitä, että ne on laadittu samoin periaattein ihan samat toimivat ainesosat, vaikuttavat ainesosat ja siksi tätäkin asiaa pitää valvoa, jotta välttää mahdollista väärännyksiltä. Haluaisin korostaa erästä tärkeää kysymystä kansainvälistä yhteistyötä. Jos kansainvälinen yhteistyö ei voi toimia väärännyksiä ja pidätoimintaa vastaan, laittomien tuotteiden kohdalla, niin silloin uskon, että tässä mietinnössä pitäisi alkaa puhua tästä kysymyksestä. Toinen tärkeä käsite liittyy rinnakkaiseen tuontiin. Mielestäni täytyisi puhua rinnakkaisesta tuonnista, jota, jota ei käsitellä tässä mietinnössä, ja se on erittäin merkityksellinen kysymys, jotta voidaan löytää ratkaisu väärennysongelmaan tuonnissa. Well, thank you very much, uh, for... Kiitoksia, että otitte tässä tärkeitä kohtia mukaan joistakin tulemme järjestämään ihan omat kuulemisensa jatkossa transit tavarakuljetuksesta esimerkiksi. Ja sitten Rova Galo. Nyt hänellä on mahdollisesti tämä oikeusasian valiokunnan kanta. Merci, monsieur le... Kiitos puheenjohtaja. Tämä kuuleminen on erittäin hyödyllinen, koska tässä on mahdollisuus kuulla asiantuntijoiden ja yritysten ja tulliviranomaisten kantoja tästä asetuksesta – ja tässä voidaan käsitellä myös teknisiä kysymyksiä ja sen lisäksi poliittisia herkkiä kysymyksiä, jo, joista puhun omassa lyhyessä puheessani. Minä minulla on tässä, istun tässä kahdella pallilla niin sanotusti, koska olen juri valiokunnan esittelijä, mutta olen myös PPN, e EPPn fiktiivinen esittelijä. Eli ihan lyhyesti kolme huomiota. Ensinnäkin tästä soveltamisalasta. Kuten kollegani tässä sanoi, on olemassa kysymyksiä, jotka liittyvät rinnakkaiskauppaan. Pitäisikö se kattaa tulevassa asetuksessa? Onko tässä kyse siitä, että puhutaan siis sopimussuhteesta vai teollisuus- ja tekijänoikeusloukkauksista, jotka vaativat tullin puuttumisen asiaan. Komissio ehdottaa, että tässä jätetään pois sellaiset tavarat, jotka ovat matkustajien matkatavaroissa. Ja sitten tässä puhutaan pienistä lähetyksistä. Eli voidaanko hyväksyä se, että kaikki henkilö, joka tulee Kiinasta ja pitää kassissaan, ja hänen kassissaan on neljä vitonin laukkua, ja häntä ei tarkisteta. Eli mielun mielestäni tähän liittyy kysymysmerkkejä. Tämä ei ole poliittisesti korrekti kysymys, ja olisi erittäin vaikea hyväksyä, että henkilökohtaisia matkatavaroita ei oteta tämän asetuksen piiriin. Mitä sitten tulee näihin geneerisiin lääkkeisiin, tiedetään, että tämä on poliittisesti erittäin herkkä aihe ja tähän liittyy Euroopan unionin, Intian ja Brasilian välinen riita-asia. Lainsäädäntöehdotuksessa kohdassa 17 se on tarpeeksi pitkälle menevä. Ja toivottavasti puhujat voisivat tuoda tähän hieman selvennystä tähän kohtaan. Minä lisään, että nämä lääke- väärennetyt lääkkeet ovat erittäin suuri riski kansanterveydelle. Ja monissa Afrikan maissa, Aasiassa, latinalaisen Amerikan maissa ja myöskin siirtymävaiheessa olevissa talousmaissa tämä väärennettyjen lääkkeiden määrä on kaikista korma asia ottaa huomioon tässä lainsäädäntötekstissä. Sitten kolmas huomio liittyy pieniin lähetyksiin, pieniin postilähetyksiin. Kuten, kuten tiedätte, niin postiliikenteessä haltuunotot ovat lisääntyneet, koska ne olivat 15 000 2009 ja ne ovat siitä räjähdysmäisesti nousseet. Ja pienet väärennysmäärät pitäisi ottaa ottaa huomioon pikalähetyksissä ja postilähetyksissä. Ja näitä tarkistuksia on tiukennettu ja siitä on tullut tuloksia. Haluaisin kuulla mielipiteitä tästä komission ehdotuksesta. Ja tämä on erittäin tärkeä kysymys. Onko 20 päivän määräaika, joka, josta säädetään artiklassa 24, onko se yksinkertaisen menettelyn mukainen määräaika. Eli tässä puheenjohtaja ihan muutamia ehdotuksia, jotka mielestäni ovat tärkeitä tässä yhteydessä ja jotka, joita ehkä voidaan käsitellä tässä keskustelussa, jota kuuntelen mielenkiinnolla. Kiitoksia. Well, thank you very much. And... Kiitoksia kovasti ja odotammekin teidän panostamme tässä keskustelussa jatkossa myös. Sitten ensimmäiseen asiantuntijavaiheeseen. Miten varmistaa tuloksellinen fiksu tullivalvonta? Teillä pitäisi olla puhujista nämä ansioluettelot tai taustatiedot, en käy niitä nyt läpi. Kuuntelemme ensimmäisenä Christopher Christoph ja Hän on erittäin tervetullut, koska minä itse tapasin hänet ensimmäisen kerran, kun hän työskenteli komissiossa tuli kysymys, kun tulin parlamenttiin 12 vuotta sitten itse. Hän auttoi minua keräämisen teollisuuden kysymysten kanssa ja nyt hän on ratkaisevan tärkeässä paikassa maailman tullijärjestössä ja hän on todella ihanteellinen henkilö alkamaan tämän kuulemisen. Kristoff, saa puheenvuoron kymmeneksi minuuttia, ole hyvä. Merci, monsieur le président, monsieur le rapporteur, Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. 12 vuotta sitten, arvoisa puheenjohtaja, käsittelyyn todellakin tästä keräämistä väärennyskysymystä, koska tein työtä lainsäädännön parissa tässä asiassa ja se koski juuri tätä keräämistä kysymystä. Eli tällaista väärentämistä oli olemassa. Kiitänkin siitä, että VCO, kansainvälinen järjestö, sai puheenvuoro. Mehän katamme valtavan suuren määrän maailman tuulesta 17. Me voimme hyvin nähdä, mitä tapahtuu kansainvälisillä rajoilla tulleissa ja vaikkakin luonnollisesti järjestössä ei ole mahdollista arvioida, kuinka perusteltua tietty lainsäädäntö tai lainsäädäntöehdotus on, niin kuitenkin teidän suostumuksellanne haluaisimme kertoa kahdesta suuntauksesta, joka, jotka ovat tulleet esille viimeisinä kolmena neljänä vuotena, nimittäin rikkomukset ja puhun tuotteiden väärentämisestä koskien kuluttajien terveyttä. Tässä rikotaan äh, teollisuuden oikeuksia vastaan, mutta myös tämä vaikuttaa taloudellisesti kriisin aikana ja sitten vielä Ehkä tähän kysymykseen löytyy ratkaisu tästä internet-laittomasta äh, kaupasta, koska tämän ilmiön edessä on siis oikeastaan yli kolme miljardia postilähetystä, joita vaihdetaan tai joita kulkee joka vuosittain. Ja tämä kattaa miljoonia tulee, joten hiukan ymmärrätte, kuinka valtavasta ongelmasta on kyse meidän kannaltamme katsottuna. liiketoiminnan väärentämisen väärentäminen liittyy tällaisen kehitykseen. petoksen tiet, reitit vaihtuvat varsin nopeasti, niin kuin te sanoitte, niin nyt puhutaan transitliikenteestä, konteista, jotka kulkevat eri alueille, sitten väärennetään asiat, asiakirjoja, ö, ei puretaan lasten eikä valvontaa tapahdu, joten seurataan kyllä kontien määrää, mutta tavara onkin vaihtunut ja tavarakin vaihtaa luonnettaan, siis ollaan varsin kaukana luksustuonteista. Tällä hetkellä esimerkkinä heinäkuussa olimme Afrikassa siellä, suoritimme operaation 20 maassa kolmessa päivässä, löysimme 33 miljoonaa väärennystä, 43 miljoonaa väärennystä, 5 miljoonaa sä- säkkiä, tällaisia tuotemerkkejä ja sitten löytyy lääkkeitä ja puhun nyt lääkemerkkien väärennyksistä luotteiden, tuotteiden laatu siis muuttuu jatkuvasti päivitettyjen tuotteiden. Sitten pitää pitää mielessä se, että kun puhutaan globalisaatiosta, puhutaan myös väärentämisen globalisaatiosta mitä tapahtuu Euroopassa tai maailmassa ei tarkoita sitä, että tämä pysähtyy, tällainen toiminta pysähtyy Euroopan rajoilla. Aina on riski, että tällainen tuo, nämä tuotteet palaavat, erityisesti internetin kautta, koska internetliikenne tällä hetkellä väärentämisen kohdalla, ja puhun todellakin väärentämistä enkä piratitoiminnasta, niin ei voida materialisoida tätä tuotetta. Esimerkiksi lääkkeiden väärentäminen, elintarvikkeiden väärentäminen, niitä tulee tavallaan postin tai kurjeritpalvelujen kautta. Meidän ongelmana ei ole internet, vaan se, että on näin valtava määrä lähetyksiä, joita tulee ja ne tulevat öisiin, on äärimmäisen vaikeaa analysoida riskejä, koska ikävä kyllä meillä on tällaista selvää varhaisen varoituksen mm, menettelyä. Ainoa, mitä voin käyttää, on teippiä puukko tai sakset. Ja kun on miljoonia paketteja, niin siinä on kyllä valtava homma. Haluaisin vain korostaa sitä puheenjohtaja, tai korostaa paria asiaa. Olen tullut tässä jotakin kuvia mukana, niin en halua toimia simplististä tai megalomaanista, mutta näyttäisin hiukan teille jotakin. Tässä on kenkien väärennystä kysymys, niitä voi tulla Eurooppaan, koska tämä on, tämä on löytynyt, italaista ne ovat myrkyllisiä, toksisia kenkejä. Tässä on rikottu teollisuus- ja oikeuksia, mutta katsokaa, miten tämä vaikuttaa ihmisten terveyteen, ihoon. Tällaista löytyy rajoiltamme tällä hetkellä. Näitä kuvia kyllä löytyy paljon. Esimerkiksi täällä, tässä on kyseessä ö, palohälyttimiä, kun näitä sitten väärennetään, miten se huomataan siksi, että on tällainen hotellikuva, tässä oli, joka paloi. Näin tämä näkyy päivittäisessä elämässä. Näin se vaikuttaa ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen. Tässä on kyseessä voiteet, joita ei ole olemassa. Sua anteeksi nämä merkit, mutta tämä on aika hämmästyttävä löydös, koska vasemmalla on tällainen erittäin tuotettu, tunnettu tuotemerkki, voide ja sua anteeksi, niin tässä se tästä, tätä tämän käytetään niin kuin rintojen kasvattamista. Eihän tällaista ole olemassa tietenkään, ei, ei niveä tai tämä merkki koskaan tämän tyyppisiä voiteita valmista. Tässä on tällainen analyys, kemiallinen analyysi, tätä löytyy Euroopasta sen ulkopuolelta. Mitään merkkejä tässä ei mainita, mutta katsotaan mitä kaikkialta voi löytää. Tässä tehdään tällainen tunnettu, tunnettua juomaa, tehän näette. Näistä pullotetaan ja tätä kaikkia löydetään sitten tullissa. On todellakin hyvä, että komissio on ryhtynyt tähän aloitteeseen ja samoin jäsenvaltiot, koska on ehdottoman välttämätöntä, että saadaan lainsäädäntöä, joka vastaa tämänhetkisiä realiteetteja. Viimeisin asetus on peräisin 2003 vuodelta. 2003 ja 2011 vuoden välillä kaikki on muuttunut. Tämä problematiikka kehittyy jatkuvasti ja annan teille hiukan lukuja. Yli 600 yli 600 prosenttia väärennyksistä elintarvikkeissa, yli 127 prosenttia eh, varausia, sitten on konfiskoitu väärennettyjä lääkkeitä, siis nyt täytyy tehdä ero väärennettyjen ja väärin lääkkeiden välillä. Sitten 2009-2010 yli 210 prosentin lisäys väärennyksissä elintarvikkeiden kohdalla. Sitten EUn tilastot ja erityisesti, tai nämä voidaan vahvistaa 2003 10 700 tapausta väärennyksiä rajoilla, 2010 77 000 eli seitsemän kertaa enemmän näitä tapauksia, jotka liittyvät väärennyksiin ja toimintaan. Tämä johtuu pääasiassa internetistä. Internet-puheenjohtaja, tehän tiedätte, että 2008 oli tällainen iso operaatio, joka tehtiin kaikissa jäsenvaltioissa. Sen nimi oli Medifake-operaatio. 34 miljoonaa väärää lääkettä löytyi e- unionista postin tullitoimistoista. Tämä ei tarkoita, että olisi välttämättä väärennettyjä lääkkeitä, vaan myös vääristä lääkkeistä oli sitten Tämä kaikki kahdessa kuukaudessa. Sitten Pansia-operaatio viime aikoina Interpolin toimesta vahvistaa tämän tendenssin. Kaiken tällaisen toiminnan edessä olemme erittäin tyytyväisiä ja rohkaisemme EUta saamaan aikaan sopivamman lainsäädännön, joka sopii paremmin yhteen tämän päivän realiteetteihin, koska edessä on varsinainen pandemia. Me emme voi pistää tullia toimimaan jokaisen kontin tai matkustajan taakse tai postilaitoksen taakse valvomaan, mutta kun ajatellaan tämän hetken taloudellista tilannetta, meillä on yhteisiä haasteita haasteet, jotka liittyvät kuluttajan terveyteen, turvallisuuteen, taloudelliseen haasteet, koska tällä hetkellä kaikki markkinaosuudet, joita viedään väärennyksille, se vaikuttaa suoraan kansantalouksiimme. Ja sitten, jotta löydetään ra- drastisia ratkaisuja tähän internetin aiheuttamaan vitsauksen, vielä lopuksi näytän, mitä voidaan löytää. Tässä on puhelinväärennyksestä. Akut räjähtävät. Tietenkään nämä eivät ole mitään väärennettyjä kuvia. Nämä ovat ihan tällaisia todistusaineistoa. Valtavasti myrkkyä ja yötesmyrkkyä löytyy tonneittain. Tämä kuva varmasti vaikuttaa teihin. Nimittäin väärentäminen voi tappaa. Nyt ei pidä olla mitenkään liioitella tai olla megalomaaninen, mutta katsokaa nyt mitä löytyy vaikka apteekeista. Tässä on se lasten rokotteista. Niitä myydään apteekeissa tässä neulassa. Sieltä löytyy ihon ja veren, ihon kappaleita verta. Kuvitelkaa, että jos tällaista löytyy ihmisen verta, ihoja että on se täytetty vedellä tämä ruiske. Ja miten tämä vaikuttaa yhteen Afrikan maahan? Näitä kuvia saimme äh, Hammaslääkäriliitolta yhdestä Afrikasta maasta. Mutta kun puhutaan globalisaatiosta, niin kyse on myös petosten globalisaatiosta. Näitä, tämmöistä on löytynyt myös USA-laisista supermarketissa. on seurauksia, kun hoidetaan, pestään hampaita, hammastahnalla, jossa on glykolia, joka on äärimmäisen kanserogeeninen. Tässä sitten erittäin vaikuttava kuvaa tässä seuraavaksi. Tässä on kyseessä syöpä, joka johtuu pelkästään siitä, että on käytetty hammastahnaa, jossa on kyseistä ainetta. Tällaista hammastahnaa löytyy USAsta. Nämä kuvat ovat tietysti järkyttäviä. Ja sitten vielä internetistä vähän kuvaa koska varmastikin nyt ymmärtämistä on kysymys tässä Tämä tapahtui joku pari-kolme vuotta sitten. Tämä no, verkkolääkkeistä on kyse, tällaisia tuloksia. Tavarat lähtevät Kiinasta, 450 kiloa syövän vastaisia aineita oste, tai osteoporoisia vastaan toimivia lääkkeitä. Ne on lähtenyt Hongkongista, Dubain kautta, Dubasta sitten taas Iso-Britannian ja loppu kohtana Bahamain, Bahamsaaret. Isossa tämä ta- äh, takavarikoitiin mm, internetkaupasta siis kysymys. Siis 450 kiloa, mihin se blokerattiin Bahamalle tai Itä, mm, Iso-Britannian, mutta kohdemarkkinoina oli, oli USA. USA. Tässä ei onnistu pääsemään. Äh, usa markkinoille, koska siellä valvonta oli tiukka, joten sitten Kanadassa perustettiin tällainen verkkoapteekki ja sitten USA tilasivat eh, taas sama reitti Bahamas, Iso-Britannia niin edelleen. Näin petos globaalisti toimii ja kaikki edessä on sama todellisuus, kun kyse on tällaiset pienet ö, kirjekuoret, jotka kirjekuoren lähetyksellä sitten tulee. En halua mitenkään arvioida tätä aloitetta, haluaisin vain hiukan kertoa ihmisille, kuinka suuresta ongelmasta, vaarallisesta asiasta on kysymys rajoillamme. Kiitoksia puheenjohtaja. Well, thank you very much, Mr. Zimmerman. Kiitoksia kovasti. Niin, tämä oli niin kiinnostavaa, että en ollut niin tiukkana ajan, puheajan kanssa, en ole yhtä suopea muiden kohdalla, mutta todella kuvaavaa tietoa siitä, miksi tätä lainsäädäntöä tarvitaan. Seuraavaksi vuorossa Jeremy Newman, erittäin ansioitunut juristi tavaramerkeissä ja on aktiivinen jäsen Intajärjestössä ja saattekin puheenvuoron 10 minuuttia, olkaa hyvä. Mr. Chairman, thank you very much. Um, first... Kiitos paljon puheenjohtaja ensinnäkin siitä, että sain mahdollisuuden puhua tänään iltapäivällä. Kiitos myöskin, että saimme nähdä näin vaikuttavia esimerkkejä. Minä olen täällä toisen Intan edustajana, International Trademark Association. Meillä on yli 1500 jäsentä Euroopassa, Venäjällä maissa yli 5900 jäsentä muuten. Kyse on siis monenlaisista toimijoista, jotka toimivat tuotemerkkien alalla. Keskeisimmät toimintamme, julkaisutoiminta, tiedottaminen kokousten jälkeen, asian edistäminen kaiken kaikkiaan. Yksi keskeisistä tavoitteista on se, että pyritään suojelemaan tavaramerkkejä, koska näin kuluttajat voivat tieton perustuen tehdä päätöksiä. Väärennökset ovat tietenkin merkittäviä tavaramerkkirikoksia, joten väärennösten vastainen toiminta on meidän järjestöllemme tärkeä. Minä puhun tavaramerkeistä ja väärennösten vastaisesta toiminnasta. Tämä on tärkeää toimintaa, joka vaatii yhtenäistä globaalia ratkaisua. ENTA ehdottaa, että meidän pitäisi katsoa, onko niin, että tämä asetusluonnos todella luo järkevän ja tehokkaan ratkaisun tulliviranomaiselle ja mahdollistaako tämä ehdotuksen sen, että EU voi toimia tehokkaasti myös maailmanlaajuisesti. Kaiken kaikkiaan pidämme komission ottamia askeleita hyvänä, jolla pyritään lisäämään tämän asetuksen tehokkuutta ja me olemme myöskin yksityiskohtaisemmin kommentoineet tätä ehdotusta, mutta koska minulla on vain 10 eh, minuuttia aikaa, puhun ihan lyhyesti ensinnäkin soveltamisalasta ja resursseista. Tällä hetkellä, kun puhutaan väärennettyjen tie- tuotteiden tavaravarikoinnista. Se on tärkeä osa työtä. Mutta nyt on kyse siitä, että myös muihin rikkomuksiin voidaan puuttua esimerkiksi, että on samantyyppisiä tavaramerkkejä, näin voidaan johtaa harhaan. Tietenkin voidaan käyttää kaikenlaisia menetelmiä, kuten että sitten sekoitetaan aitojen tuotteiden joukkoon niin, että voidaan johtaa harjaan, harhaan. Kaiken kaikkiaan näin rikotaan te- teollisia tekijänoikeuksia, pitää ajatella sitä, miten se vaikuttaa väärentäjiin. Me olemme huolissamme siitä, että kaikkein vakavin rikos, väärennökset, sen vastaiset toiminnat ehkä vesittyvät, jos ei lisää resursseja saada. Ihan lyhyesti puhuisin transitliikenteestä. Siitä voitaisiin keskustella asetuksen soveltamisalaan liittyen, koska luonnoksessa hyvin selkeästi osoitetaan, että ei ole tarkoitus muuttaa taustalta löytyvät rikkomusajatusta. Me tuemme selkeästi sellaista, että väärennetyt tuotteet takavarikoidaan ihan riippumatta siitä, mihin tuotteet ovat menossa. Yksinkertaistettu menettely. Me pidämme hyvänä sitä, että yksinkertaisesta menettelystä tulee pakollinen kaikissa maissa, mutta tästä syntyy kolme kysymystä. Ensinnäkin väärennöksiin syyllistyvät harvoin paljastavat omaa identiteettiään – ja usein ei ole annettu myöntymystä tuomisen ja silloin, jos ei tällaista lupaa ole erityisesti annettu, pitäisi oloittaa, että se lupa on annettu ei deem vaan shall deem artiklassa 23.2. Kirjallinen tuhamis, tuomisen myöntyminen pitää saada myöskin – siltä, joka omaa nämä oikeudet. Eli haluaisimme poistaa artiklasta yksi viittauksen tulliviranomaisiin. Ja te haluaisin myöskin viitata siihen, että vaikka yksinkertainen menettely voisi olla tehokas, niin se ei välttämättä puutu niihin, jotka jatkuvasti rikkovat näitä sääntöjä. Sen pitäisi olla tehokas ja toimiva, mutta pitäisi pohtia sitä, ovatko tällaiset toimet todella riittäviä pelotteina. Tietoon oikeuksien omaavat erityisesti ne, jotka ovat olleet tässä työssä mukana pitkän väärännyksen vastaisessa työssä, ymmärtävät kumppanuuden tulliviranomaisten kanssa. Tässä tarvitaan vastavuoroista luottamusta ja näin voidaan vaihtaa tärkeitä tietoja. INT on sitä mieltä, että erityisesti pk-yritykset ja sellaiset tahot, joilla ei ole valtavasti resursseja, saavat nyt suhteet mahdottoman taakan tässä, koska ehdotuksessa sanotaan, että oikeuksien omaavien pitää antaa kaikkea tietoa, joka on tarpeen tulliviranomaisille. Tämä on valtava tehtävä, kun ihan pienintäkin yksityiskohtaa voidaan pitää tässä relevanttina. Siksi olemme sitä mieltä, että oikeudenhaltijoiden oikeudet pitäisi voida toteuttaa melko pienin resursseihin – ja silloin pitäisi voida myöskin vaihtaa tietoa niin, että on hyvin tiukat vaatimukset, ettei tätä tietoa voida myöhemmin väärinkäyttää. Eli tietty tasapaino pitää olla siinä, että suojellaan luottamuksellista tietoa ja toisaalta halutaan aktiivisesti ja tehokkaasti voida tunnistaa sellaiset tahot, jotka käyvät kauppaa väärennetyillä tuotteilla. Artikla 19 tässä esittää, että voidaan lähteä rikkomusmenettelyyn tai pyytää korvausta, mutta ei puhuta siitä, että tiedustelutietoa annetaan muille viranomaisille, esimerkiksi kolmansien maiden tulliviranomaisille, että, että lähdetään tutkintaan, jotta voidaan selvittää, kuka lopulta on rikkomuksen takana. INTA uskoo vankasti, että kun tuotteesta nähdään, että se on väärennös yksinkertaistetun menettelyn kautta esimerkiksi, niin – näiden ihmisten pitää saada tietoon, ketkä ihmiset ovat lopulta näiden väärennösten takana. Nykyasetuksessa on epäselvyyttä ja tämä antaa mahdollisuuksia niille, jotka takavarikoivat niin, että epäreilusti siirretään kustannukset esimerkiksi tuotteiden tuhoamisesta niille, jotka omaavat oikeudet kaikki kustannukset, jossa puhutaan artiklassa 27, puhutaan siitä, että ne tuvat tulliviranomaisen maksettavaksi, niin tässä pitää huolehtia siitä, että oikeuden omaavalla on oikeus saada myös korvausta. Tässä käytetään verovaroja, tässä on kyse kansanterveyskysymyksestä, työoloista, jotka ovat surkeat – meidän pitäisi siis tarkkaan voida pohtia myöskin sitä, mikä on niiden vastuu, jotka hyötyvät suoraan tai epäsuoraan näiden tavaroiden kuljettamisesta tai säilyttämisestä, varastoinnista. Me olemme sitä mieltä, että tulijoille pitäisi antaa mahdollisuus sanktioihin niille oikeuksien omaille, jotka eivät lähde tehokkaasti tutkimaan artiklan 15.2 mukaan sitä, onko oikeuksia rikottu. Oik- oikeuksien haltijoita ei pitäisi rangaista siitä, että he eivät lähde toimeen siksi, että syntyy niin suuria kustannuksia. Erityisesti PK-yritykset pelkäävät varmasti tällaisen tutkinnan kustannuksia. Minun puheaikani on pian loppu, joten lopuksi sanoisin, että on hyvä, että tässä keskitytään ainakin meille hyvin keskeisiin kysymyksiin tässä luonnoksessa. Ja INTA on valmis edelleen antamaan asiantuntemustaan tähän keskusteluun. Kiitos, että meidät kutsuttiin tänne tänään. Uh, thank you very much indeed for a very... Kiitoksia erittäin sellaista kannatusta. Ja sanon vielä sen verran, että teilläkin on me pystyimme tekemään muistin paljon myös näiden kalvojen pohjalta. Sitten siirrytään Mark van de Veren. Hän on eurooppalaista järjestöstä, joka edustaa Äh, huolintajärjestöjä, kuljetusta, logistiikkaa, tullipalveluita ja hän kertoo, tai siis tämä on tällainen päätoiminta ja tulli kysymyksissä. Olkaa hyvä, herra Vandepera. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja ja ensinnäkin kiitos, että saimme mahdollisuuden tulla tänne puhumaan. Klekat, jota edustan, on eurooppalainen yhdistys, joka vastaa huolitsemisesta, liikenteestä, logistiikasta ja tullipalveluista. Eli se on EU-tason kaupan alan edustaja järjestö, se on voittoa tavoittelematon yhdistys ja se on mukana EUn eturyhmien edustajien rekisterissä. Ja me edustamme EUn yrityksiä, jotka palvelevat tai tarjoavat logistiikka-alan palveluja ja tullipalveluja Euroopassa ja sen ulkopuolella. Pitäisi panna merkille, että mikä oikeastaan on huolitsija, kun ne an, tuottavat palveluitaan, niin huolitsijat toimivat ö, asiakkaidensa puolesta – he eivät koskaan tee päätöksiä, jotka vaikuttavat myyjän ja ostajan väliseen kauppaan. He saavat ohjeita joko jommalta kummalta tai molemmalta niistä ja sitten ne toimivat niin, että tämä kauppa mahdollistuu ilman, että ne asettavat itsensä näiden sopimusosapuolten osaan. 2010 toukokuussa Klekat vaikutti komission ähm, toimintaan tässä asetuksen uudistamisessa ja me keskityimme erityisesti tuotantoketjun sidosryhmiin, sellaisiin toimijoihin, jotka eivät ole mukana tässä kauppatransaktiossa Ja me tutkimme sitä, että kenen pitäisi olla vastuussa näistä kustannuksista, jotka koituvat teollisuus, teollis- ja tekijänoikeusloukkauksista. Ja sitten tutkimme sitä, että kenen etujen mukaista on tämä varastointi ja tuhoaminen, tavaroiden tuhoaminen. Nyt olemme tyytyväisiä siihen, että meidän huomiot ovat, on otettu huomioon ja omalta osaltamme me voimme tukea tätä komission lähestymistapaa tässä äh, kysymyksessä. Kenen pitäisi olla vastuussa näistä kustannuksista, jotka koituvat teollisia tekijänoikeusloukkauksista – Huolitsijoille annetaan tietoa niistä tavaroista, joita kuljetetaan, ja useasti huolitsijat eivät itse fyysisesti näe näitä tavaroita, mutta he luottavat niihin tietoihin, joita viejät ja tuojat heille antavat. Tuotteiden legimiteetin siitä päättäminen on tulliviranomaisten työtä ja ainoastaan oikeudenhaltijat pystyvät tämän legitimiteetin varmistamaan. Huolitsijat tai logistiikan alan toimijat tai tulliviranomaiset yleensä antavat tietoa, joka perustuu riskin analyysiin. Ja tämä on erittäin tärkeä tehtävä tässä toiminnassa. Riskin arviointi, jonka tulli tekee, se ta- saattaa johtaa toimintaan, jonka tulli, josta tulli päättää. Ja sitten huolitsijat tekevät nämä toimet, mutta ne eivät voi päättää niistä tullin puolesta. Vaikka he pystyisivät fyysisesti tarkastamaan tavarat, niin he eivät kuitenkaan pysty tekemään oikeudellisesti sitovia päätöksiä näiden tuotteiden tai tavaroiden aitoudesta. Huolitsijat tai jotka, toimijat, jotka ovat mukana tässä tavaran kuljetuksessa, niiden ei pitäisi ei pitäisi olla mukana tässä turvallisuuskysymysten tai ottaa siihen kantaa silloin, kun se ei kuulu niiden toimialaan. Kuka sitten hyötyy tästä tavaroiden tuhoamisesta tai haltuunotosta, mikäli tuotteet ovat vaaraksi julkiselle ö, turvallisuudelle tai kansanterveydelle, on erittäin hyvä ja julkisen edun mukaista, että nämä tuotteet otetaan haltuun tai tuhotaan. Ja hyöty tästä koituu erityisesti oikeudenhaltijalle, ja silloin on oikeudenhaltijan edun mukaista, että nämä tuotteet otetaan haltuun tai tuhotaan. Ja nämä kustannukset koituvat julkiselle sektorille tai oikeudenhaltijoille, joiden pitäisi tietysti, mikäli asianmukaista, niin pyrkiä saman kompensaatiota tämän laittoman transaktion toteuttajalta. Sitten päätelmät. Huolitsijat tai muut logistiikan alan toimijat eivät valitettavasti pysty tarkistamaan tavaroiden aitoutta. Heillä ei ole neuvottelun varaa kun puhutaan ylimääräisistä kuluista, jotka koituvat varastoinnista tai tuhoamisesta. Yleisesti he eivät pysty fyysisesti tarkistamaan tavaroita, koska heidän sopimuksensa ei kuulu tavaroiden tai pakettien avaaminen. He saavat sellaista tietoa, joka on erittäin tärkeää riskinanalyysin kannalta ja riskinhallinnan kannalta – mutta tämä tieto ei kuitenkaan mahdollista minkäänlaisia valistuneita arvauksia palvelun tarjoajan osalta. kun ajatellaan sitä, että rikotaanko teollisuus- tai teokien oikeus, tekijän oikeuksia. Ne eivät pysty oikeudellisesti tai fyysisesti arvioimaan tavaroiden aitoutta. He eivät saa minkäänlaisia etuja väärennettyjen tai piraattituotteiden haltuunotosta tai tuhoamisesta. Huolitsijat tai logistiikan alan toimijat antavat mahdollisimman paljon tietoa, niin paljon kuin heiltä sitä pyydetään – ja he tekevät tämän tietäen, että tämä tieto on erittäin tärkeä riskinhallintamenettelyjä varten. Lisäksi he pyrkivät tekemään yhteistyötä tulliviranomaisten kanssa ja muiden viranomaisten kanssa mahdollisimman paljon yleisen edun hyödyksi. Herra Newman viittasi siihen, kuinka tärkeää kumppanuus Tullin kanssa on. Sen pitää perustua luotettavuuteen ja siinä vaihdetaan erittäin tärkeitä tietoja. Olen aivan samaa mieltä tämän kannan kanssa. Kuitenkin tietojen antaminen ja se, että lähdetään yhteistyöhön – tullin ja muiden viranomaisten kanssa. Se on huolitsijoille erittäin tärkeää. Huolitsijoiden ja muiden kolmansien osapuolten pyytäminen mukaan tähän yhteistyöhön on tärkeää yhteisen julkisen hyödyn takaamiseksi. Mutta heitä ei pitäisi pyytää sellaisen yhteistyöhön, mihin heitä ei ole valtuuksia. Eli meidän ei pitäisi toimia sellaisten asioiden puitteissa, jotka eivät kuulu meille. Me emme ole osapuoli kaupassa tai kaupan transaktiossa. Meidän vastuullamme on logististen palveluiden tuottajien tehtävät. Ja tässä yhteydessä me voimme tukea komission ehdotusta. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia erittäin selkeästä kannatusta. Sitten viimeinen puhuja ensimmäisellä kierroksella. Minulla on suuri ilo toivottaa tervetulleeksi herra Markus Stoller Saksan valtiovarainministeriöstä. Hän on vanhempi virkamies, joka on vastuussa äh, riskanalyysisestä äh, kielosta. Hän on todella asian käytännön Äh, mies. Ja sitten hän kertoo Saksan tullin toimista, mitä tulee teollisuustekijän oikeuksien toteutumiseen. Kiitos paljon, herra puheenjohtaja, että sain puheenvuoron, että sain puhua täällä tänään hyvät naiset ja herrat. Kuten edustaja Kreutzmann johdonomaisesti sanoi, on se, ongelma on se, että tämä on hyvin tekninen asia. Ja haluaisin viitata tässä hallinnan tehtävään jossa pyritään taistelemaan teollisen tekijän oikeusrikkomuksia vastaan. Sen jälkeen lyhyesti viittaisin siihen, mitä teemme tällä hetkellä. Ja sitten puhuisin uudesta asetuksesta, jota komissio on ehdottanut, jotta nähtäisiin, missä on hyviä ja missä vähän heikompia puolia. Mielestäni tärkeää on se, että yhä uudestaan muistutamme itseämme siitä, että puhumme asetuksesta, jossa puhutaan tuotteista, joilla rikotaan teollisia tekijänoikeuksia. Me emme puhu asetuksesta, joka koskee tuotteita, jotka rikkovat esimerkiksi lääkemääräyksiä tai tuoteturvallisuusmääräyksiä. Väärennöksiä on paljon, jotka ovat tärkeitä myös terveys- ja turvallisuusmääräysten takia. Mutta tässä asetuksessa on kyse ainoastaan teollis- ja tekijänoikeuksista tässä 1383 asetuksesta. Jos siis tullivalvonnassa voidaan löytää tällaisia tuotteita, jotka mahdollisesti rikkovat teollisia tekijänoikeuksia. Silloin pitäisi ottaa haltuun nämä tuotteet ja siviilioikeuden kautta lähteä selvittämään oikeuksien oma haltijan ja muiden suhteita? Onko tässä rikottu sääntöjä? Ja pitääkö tässä tuhota nämä tuotteet? Pitääkö tämä kysymys selvittää tuomioistuimessa, miten tässä toimitaan? Tullihallinto sinänsä on aina kolmas osapuoli tässä menettelyssä. Jos oikeuksien haltija tai tässä tuotteen omistaja ei pääse sopimukseen, niin valvonta vapauttaa nämä. Tämä on ihan eri asia kuin turvallisuusmääräyksiä rikkovien tuotteiden osalta, joita tietenkään ei vapauteta tullista edelleen. Tässä meillä on hyvin särkeä siis suhde tullihallinnolla on tärkeä rooli Euroopan unionin ulkorajoilla tässä, mutta tätä ei saa sekoittaa oman valtion toimiin. Kuitenkin hyvin selkeää on, kun katsotaan Saksan tuliviranomaisen lukuja, Vuoden vuosien aikana ollaan toimittu tällä saralla tehokkaasti. Erityisesti viime vuonna nähtiin valtavasti teollisia tekijänoikeuden loukkauksia. Tässä on kuitenkin tärkeää nähdä, mitä piiloutuu näiden tapauksien taakse. Ja voidaan nähdä, että sellaiset lähetykset, joissa on yli kolme tuotetta, on 17 prosenttia – mutta lähes 87 prosenttia arvosta ja 99 prosenttia niistä tuotteista, jotka kaiken kaikkiaan on otettu haltuun. Eli erittäin usein on kyse hyvin pienestä tuotemäärästä. Kuitenkin näistä tapauksista tulee valtava työtaikka tullihallinnolle, koska noin 100 euroa, kun ajatellaan 180 tai 240 minuutin työtaakkaa. Kaikissa näissä tapauksissa, noin 80 tapauksessa nämä asiat pitää selvittää tämän mukaan. Mitä sieltä taustalta löytyy? Timmerman juuri selkeästi osoitti, että vuonna 2010 73 prosenttia tapauksista on postin saralta. Viittaisin myöskin tieliikenteeseen ja meriliikenteeseen 1,3 prosenttia, maantieliikenteessä 0,6 prosenttia, meriliikenteessä. Postissa taas 73 prosenttia, eli jos katsotaan tuotteiden lukumäärää, tämä edustaa 55 prosenttia ja tieliikenteessä lähes 51 prosenttia. Jos katsotaan arvoa, nähdään myös, että posti on marginaalinen ala 5 prosenttia suurin piirtein. Varsinainen ongelma on meriliikenteessä ja tieliikenteessä. Tämä tarkoittaa yhteenvedonomaisesti sitä, että posti liikenne aiheuttaa valtavan työtaakan, mutta samalla, jos ajatellaan, mitä uhkaa tässä on taloudelle, kun puhutaan teollisille tekijänoikeuksille, joka ei saa olla tässä ihan suurimmassa keskiössä. Meillä on rajalliset resurssit, me keskitymme riskeihin. Meidän on keskityttävä niihin tuotteisiin ja riskeihin, jotka ovat kaikkein tärkeimmät, jotta voidaan suojella Eurooppaa tuotantopaikkana. Tässä ei pidä siis keskittyä postipalveluihin, vaan tässä pitäisi keskittyä tieliikenteeseen ja vesiliikenteeseen, laivakuljetuksiin. Yksinkertainen tu- tuhammis, yksinkertaisempi tuhammis menettely 21 000 tapausta. Hyvin tehokas, edullinen mahdollisuus siviili kanteiden käsittelemiseen myös siviilioikeudelliset tapaudet. 72 tapausta Saksassa, niitä on hyvin vähän. Seuraava ongelma meillä on siis se, että meillä on lähes 1200 tapausta, jossa tullin hallinnossa on lähtenyt liikkeelle sitä, että meillä on väärennettyjä tuotteita, mutta jälkeenpäin on osoittautunut, että kyse olikin aidoista, ei väärennetyistä tuotteista. Tämä on merkittävä ongelma komission ehdotukseen liittyen, erityisesti tuohon small consignments kysymykseen liittyen, kun se vastuu siitä, onko väärennetty tuote vai ei, ja tämä vastuu annetaan tulliviranomaisille. Me emme kykene siihen, koska meillä ei ole riittävää tietoa. Ei edes silloin, kun on kyse tavaramerkirikkomuksesta, onko tämä aito tuote vai ei aito tuote. Ainoa, joka siihen pystyy, on oikeudenhaltija. Mutta lisää tietoa vielä kattavampaa tietoa tarvittaisiin kuin tänä päivänä. Toinen suuri ongelma, joka meillä on, on se, ja sanoin tämän jo aluksi, että menettelyssä olemme vain kolmantena osapuolena selkeästi yli 1100 tapausta liittyi näihin oikeuksien haltioihin. 50 tai 100 prosenttia on sellaisia, että tullihallinnon pyynnöistä riippumatta ei ole otettu yhteyttä ja siksi on jouduttu tuhoamaan yli 10, ei vaan vapauttamaan yli 10 miljoonan euron arvosta näitä tuotteita jälleen. Ja tässä siis oikeuksien haltija ei ole halunnut lähteä sivilioikeudelliseen käsittelyyn näiden tuotteiden takia. hallinta tietenkin hoitaa tehtävää mielellään, jos siihen ei liity valtavaa työtaakkaa, mutta muiden pitäisi huolehtia myöskin omista oikeuksistaan tässä ei ole valtavasti nyt vastavuoroisuutta. Nymanin kanssa olen samaa mieltä siitä, että tarvittaisiin läheistä yhteistyötä. Se on tärkeä seikka. Se on paljon tärkeämpää kuin mikä tahansa uusi asetus, jos tehokkaasti halutaan taistella teollisia tekijänoikeusloukkauksia vastaan. Mitä siis tarvitsemme? Me tarvitsemme kustannustehokkaita ratkaisuja ainoastaan oikeuksien haltijoille, vaan yleisten budjettiongelmien yhteydessä myös tullihallinnolle. Me tarvitsemme standardoidun lähestymistavan, joka koskee kaikkia rikkomuksia teollisen tekijänoikeuksien saralla. Me emme tue sitä, että erotellaan patentit, tavaramerkit ja muut rikkomukset, koska missään tapauksessa tullihallinto ei lopulta voi, sanoinko kyse rikkomuksesta vai ei. Yksi standardoitu tie siis, joka sallii sen, että tullihallinto voi nopeasti olla yhteydessä näiden oikeuksien haltijoihin ja sitten tehdä nopeasti päätöksen siitä, että tuhotaanko, vapautetaanko nämä tuotteet. Muuten tästä on valtavasti haittaa. Lisäksi pitäisi välttää kaikkia askeleita, jotka eivät ole aivan välttämättömiä. Tässä ajattelen erityisesti tällaista välivaihetta, että kuullaan henkilöä, kun ajatellaan sitä, että, asi, että nämä tuotteet takavarikoidaan rajalla, tästä syntyisi sellaista työtaakkaa, joka ei ole missään suhteessa aikaan saatuun lisäarvoon. Ja kohta no, kaksi, se olisi ristiriidassa tuoteturvallisuuskysymysten kanssa, kun ensin otetaan haltuun tämä tuote ja sitten tietenkin on selvitettävä olivatko toimet oikeutettuja vai eivät. Tämä liittyy siihen, että tarvitsemme hyvin selkeät vastuualueet. viranomainen on tässä neutraali osapuoli. Emme pysty emmekä halua koskaan itse päättää sitä, onko tässä rikottu oikeuksia, tai päättää, pitääkö tuotteet tuhota vai jättää tuhamatta. Siksi ehdotus artiklassa 24, joka liittyy lähetyksiin, vaikka tämä on käytännössä – selkeä ongelma, niin haluamme vastustaa tätä, koska on huolehdittava siitä, että oikeudenhaltija huolehtii osuudestaan. Jälkikäteen tietenkin aiheuttajalta voi sitten aivan normaalin siviilioikeudellisen prosessin kautta saada korvauksia haettua. Ihan lopuksi meidän pitää keskittyä kaikkein tärkeimpiin kysymyksiin, laivaliikenteeseen, tieliikenteeseen. Ja postilähetykset. Tässä pitää puuttua lähteeseen ja se ei ole EUn ulkoraja, vaan internetkauppa. Tässä tarvitaan vankkaa kansainvälistä yhteistyötä, koska kaikkia miljoonia postilähetyksiä ei vuosittain voida tutkia. Se ei ole käytännössä mahdollista. Kiitos paljon. Well, thank you very much for that. Kiitoksia näistä erittäin käytännöllisistä asioista pitoisista kommenteista. Tästä kaikesta, jota olemme kuulleet, on suuri hyöty. Erityisesti kiinnitette huomionne näihin pieniin lähetyksiin, pieniin eriin, pieniin paketteihin. Ja kuten te sanoitte, ette voi nä- helposti olla välittäjänä näiden eri rikkomusasteiden välillä. Tästä tuli käytännön seikko, jotka meidän pitää lainsäädännössä ottaa huomioon. Nyt sitten voidaan niistä kysymyksiä Tiedän, että esittelijällämme on ehdotuksia, mutta onko kenties jollakin muilla? Ehkä muut eh, lausunnonlaatijat. Herra Kreuzman, saatte ensimmäisenä puheenvuoron, sitten katsotaan, haluaako joku jatkaa. Kiitos paljon puheenjohtaja. Me kuulimme, että huolitsijat hän vievät ainoastaan tuotteen paikasta A paikkaan B, eivätkä tunne olevansa vastuussa tuote sisällöstä. Minä tapasin vähän aikaa sitten oikeuksien haltijan, joka kertoi, että kantillinen väärennettyjä tuotteita lähetettiin Kiinasta ja oikeudenhaltijalla on mahdollisuus tuhota tuotteena, näin tehtiinkin. Ja sitten kun pyrittiin saman korvattua nämä kustannukset, niin silloin lähettäjää ei yhtäkkiä ollutkaan olemassa – ja tässä syntyy kysymys, Herrastolle, te sanoittekin jo, että paljon on kyse laivaliikenteestä. Ja jos ajatellaan näitä postilähetyksiä, tämä asia, joka liittyy lähettäjään, pitää selvittää toisella tapaa, kun ei voida ajatella, että kun miljardeja lähetyksiä on, niin selvitetään, kuka on sen lähettänyt. Mutta jos tällainen suuri kontti kuljetus on maasta toiseen ja lopulta – nähdään, että lähettäjää ei ole olemassakaan. Ja laivanomistaja sanoi, että olen pahoillani, tekin sanoitte, että tätä on mahdotonta valvoa, niin kyllä tämä aiheuttaa minulle ongelma, koska tässä ei ole kyse mistään pikkumääristä, vaan kunnollisista konteista. Ja miten pitkälti nyt saataisiin myöskin tässä huolitsijat katsomaan, että ei kyse voi olla väärennetystä osoitteesta, että sanotaan sitten vain, että anteeksi vaan pahoittelut. Haluaisin tietää siis tästä lisää ja herrastolle, jos ymmärsin teidät oikein, piditte tällaista kuulemista toimintana, joka ei ratkaise ongelmia. Mitä tehdään siis, jos omais oikeuksien haltija sanoo, että tuote on tuhottava – Jarova Kallohan otti esiin tämän 20 päivän määräajan. Sinässä pitäisi tämä kuuleminen hoitaa, mitä tämä ongelma voitaisiin ratkaista. Tässä minun kaksi kysymystäni. Kiitos. Thank you. I think there's a... Kiitoksia. Hyviä kysymyksiä. Ehkä voisin itse tästä jatkaa, koska minua hämmästytti se seikka, jonka eräs Soller mainitsi, tämä liittyy esittelijämmekin, nimittäin, että oikeuden toimijat, hallitsijat eivät toimi. Ja aikaisemmin, kun olen työstänyt tätä asiaa eri yhteydessä, niin näyttää siltä, että usein oikeuksien omistajat, tarmerkin omistajat, ovat varsin vastentahtoisia ryhtyä minkäänlaiseen prosessin ja puolustamaan omaa tavaramerkkiään. se herra Newman, joka edusti täällä tavaramerkkejä, oletan, että teidän jäsen, järjestönne jäsenet ovat tästä enemmän tietoisia kuin ehkä muut, mutta olisi kiinnostavaa tietää, johtuuko siitä, että he eivät puutu asioihin, koska metodit ovat niin monimutkaisia. Ja tämän lainsäädännön kautta juuri yritämme osittain tehdä helpommaksi heitä pitämään kiinni oikeuksista, oikeuksistaan, mutta ovatko he valmiita tähän, ovatko he valmiita myös vastaamaan kustannuksista, jotka liittyvät tavaroiden tuhoamiseen. Any other colleagues want to... Haluaako joku muu puheenvuoron? Kyllä. Herra Correa de Campos um artigo 24, e não sei, uh, small parcels, uh, não sei se é pertinente. Niin, minun kysymykseni liittyy artiklaan 24. Mitä mieltä olette, onko tämä oikea aika kysyä tästä? Uh, Thank you. I will call you first on the next round. Niin saatte puheenvuorosta seuraavalla kerroksella ensimmäisenä. Rouva Gallo. Niin, puheenjohtaja. Minä kuulin näitä puhujia ja ymmärsin, että oli todellisia tiedotusongelmia tulli viranomaisille. En tiedä, onko tämä hyvä hetki tähän, mutta haluaisin kysyä tästä viimeisestä artiklasta, jossa joka tässä ehdotuksessa on, eli pu, tässä puhutaan tietojen vaihdosta ja tietokannoista. Minun mielestäni komission ehdotus ei ole riittävä ja olisi kiinnostavaa kuulla asiantuntijoiltamme, että kuinka voisimme käyttää hyväksemme näitä tietokantoja, joka on tietysti erittäin tärkeä lähde. Tämän pitää olla väline ja tehokkuuden väline tässä lainsäädännössä, joka koskee tulee. Eh? Uh, well, I think we'll ask... Niin nyt varmaankin ehkä asiantuntijat voivat vastata näihin kysymyksiin. Kaikki voivat siis osallistua. Ehkä Erat Zimmerman, haluatteko te kommentoida näitä ja sitten herra Newman ja muut. Nämä kysymykset tavallaan koskevat teitä kaikkia. Jos lyhyesti voisitte vastata, niin se olisi hyvä. Herra Zimmerman, haluatteko te vastata joihinkin näistä kohdista? Très brièvement, monsieur le Ihan lyhyesti puheenjohtaja. Tällainen oikeuksien haltijan toimimattomuus tai passiivisuus. Kun katsotaan kymmentä vuotta, kuinka monta tapausta valitusta on tehty EU-ssa, niin näkee, että – oikeuksien haltijat ovat lähteneet liikkeelle, koska muutamasta tuhannesta on siirtynyt noin 16 tuhanteen, luulisin suurin piirtein, joten kyllä liikkeelle on lähdetty oikeuksien puolesta. Ongelma, joka syntyy, liittyy juuri postilähetyksiin, koska postiliikenteessä, jos joutuu kääntymään vastuuviranomaisten puoleen, niin nämä pari, kolme, neljä, viisi erää, jos joutuu ottamaan asiantuntijan maksamaan. Tämä maksaa kymmenen kertaa enemmän kuin itse väärentäminenkään. Tämä on ensimmäinen asia. Sitten maailmanlaajuisesti kyllä, tai maailmanlaajuisesti kyllä on lähdetty liikkeelle oikeuksien puolustamisessa, vaikkakin joskus on totta, että on jonkinlaisia tekniik- ikä- ikäviä tekniikkoja, joissa kierretään tavallaan tulli, eikä ilmoiteta tullille, että he tehdään näistä ilmoitusjärjestelystä, Tällaista vielä tapahtuu, mutta, mutta mitä sitten tulee tietokantoihin? Tietokannat ovat todella tärkeä asia. Tietenkään emme voi mitenkään nyt arvostella ja arvioida tätä artiklaa, mutta teidän pitää tietää, että on tällainen IPM-tietokanta, joka ei määrittele la- tietoja tietyistä asioista, mutta suunnattomista on kysymys tullin ammatissa. Siellähän pyritään erottamaan aito väärästä. Tämä ilmiöhän jatkuvasti on kehityksessä, nimittäin tällainen pseudolaatu. Tullin on vaikea visuaalisesti nähdä, onko kyseessä oikea vai väärä tuote. Tällä hetkellä mukaan lukien oikeuksien haltijat. Ei kukaan pysty tätä eroa enää tekemään. Joskus on pakko tehdä kemiallisia analyysejä, jotta nähdään, onko kyseessä oikea vai väärä, vääränty tuote. Voitte kuvitella, mikä vastuu tullissa on, kun tehdään näitä päätöksiä. OND on aloittanut tällaisen IPN tietokannan. Näin kaikki maan tullit verkossa voivat saada täsmällistä tietoa näistä tuotteista, että voitte tehdä eron oikean ja väärän tuotteen välillä. Okay. Mr. Newman. Herra Newman. Mr. Chairman, thank you. I'll, I'll... Kiitos puheenjohtaja. Pari kysymystä. Ja voin puhua kahdesta muustakin, jos siitä olisi apua. Toimimattomuus maksujen haltijoiden puolelta. Simemonin kantojen mukaan tässä on kyllä lisääntynyt viimeksi kuluneen 50 vuoden aikana oikeuksien haltijoiden tuimiminen, mutta en voi tietenkään puolustella yksittäisissä tapauksissa toimimattomuutta. Ehkä pitäisi tietää jotenkin lisenssin omavan tai oikeuksien haltijan tilanteesta enemmän mutta LTN jäsenet ovat tässä kysymyksessä mukana ja olettaisin, että he toimisivat vastuullisesti tässä yhteydessä. Mutta tietoon liittyvä kysymys on tässä tärkeä. Oikeuksien haltijat ovat valmiita ilmoittautumaan ja toimimaan tietyissä oloissa, mutta jos joskus he eivät voi käyttää tietoja, joita tullista on jo saatu, jotta voitaisiin nähdä, mistä on lähdetty liikkeelle tuoteen osalta, niin se on kyllä vähän turhauttava prosessi lähteä mukaan siihen, jos lopputulema ei ole mikään muu kuin se, että tuote tuhotaan. Toiseksi välittäjiin tässä. INTAn keskeisin huoli tässä ei ole se, että koko taakka näistä kustannuksista, tuhoamisesta ja varastoinnista tulee kelle tahansa välikädelle, vaan lähinnä on kyse siitä, että jaetaan vastuuta tässä koko kysymyksessä. Ja tämän vastuushan saattaa liittyä esimerkiksi siihen, että tuntee omat asiakkaansa vähän paremmin, että kunnollisesti vähän tarkistetaan, että jos oikeuksien haltija haluaa pyytää tietoa, jotta löytäisi jonkun tämän ketjun takaa tai haluaisi korvauksia, niin olisi vähän suurempi mahdollisuus, että tämä tieto on kerätty aluksi kunnolla. Toivon, että tämä vastaa kahteen näistä kysymyksistä. Kiitos. Mr. Van der Per. Herra Van der Per. Thank you and thank you, Mr. Kiitos ja kiitos Kreutzmann tästä kysymyksestä. Tämä on tietysti erittäin tärkeä kysymys. Yleensä huolitsijat tai aina tietävät tai tuntevat nämä henkilöt, kenen kanssa he tekevät töitä. Eli jos te, he ovat lähettäjän kanssa tekemisissä, niin tietysti he tuntevat tämän henkilön. Ja tämä on tietysti myös henkilö, joka heille maksaa palkkaa, eli he tuntevat tämän henkilön. Tietysti kaupassa, kauppatransaktiossa on eri osapuolia mukana, ja jos se osapuoli, joka tilaa huolitsijoiden palvelut, ei ole tämä sama henkilö, vaan joka on toinen henkilö tuoteketjun päässä, niin sitten saattaa käydä niin, että tämä henkilö ei ole tunnettu. Tämä ei tarkoita, että olisi hyvä käytäntö, että tämä henkilö olisi myöskin tunnettu. Huolitsijan pitäisi mahdollisuuksien mukaan tuntea omat kauppakumppaninsa. Lisäksi, kuten tiedätte, puhutaan EIO-hankkeesta tai ohjelmasta Euroopan unionissa, ja tämä on yksi ehto sille, että saataisiin tällainen EIOn laatumääritys, eli EIOn sertifikaatin omaa ja tuntee omat liike kumppaninsa ja tietää, kenen kanssa on tekemisissä. Eli olen aivan samaa mieltä, tässä kyse on laadusta, palvelun laadusta. Ja tämä ei ole sama asia kuin tämmöinen yleinen vaatimus tai yleinen kustannusten jako tuotteiden haltuunotosta tai varastoinnista tai tuhoamisesta. Tämä on eri kysymys. Eli kuka on se henkilö, joka hyötyy tästä toiminnasta, tullin toiminnasta? Se on tietysti yleinen yleisö tai julkinen yleisö turvallisuuden kautta. Ja tietysti oikeudenhaltija, niin huolitsija ei tästä hyödy ollenkaan. Ja monissa tapauksissa huolitsija ei pysty puuttumaan tähän asaan. Tässä on kyse palvelun laadusta ja olen täysin samaa mieltä siitä, että me tietysti pyrimme edistämään laatua, joka ei on statuksen mukainen. Kiitos. And then Mr. Stoller. Herra Stoller. Ja, vielen Dank. Paljon kiitoksia. Heti tuohon liittyen tietojen laatu on tietenkin tullihallinnossakin tärkeä kysymys ja ongelma – koska aluksi jo sanoimme, että riskipohjainen analyysi meille on ongelma, jos emme tiedä keneltä kenelle toimitus lähtee, niin emme voi tehokkaasti löytää väärennettyjä tuotteita ja estää laillisten tuotteiden kulkua. Eli tärkeää olisi todella, että parannettaisiin tietojen laatua, jota viranomaisille annetaan. Mitä teidän kysymykseen tulee, edustaja Kreutzmann, mikä menettely olisi meille hyvä ilman, että suuria ongelmia syntyy oikeastaan ilman ongelmia. Me otamme yhteyden oikeuksien haltijaan, kerromme siitä, että täällä on lähetys, joka mahdollisesti rikkoo tiettyjä oikeuksia, ja sitten oikeuksien haltija on yhteydessä täten vastaanottajan, ja sitten lähettää meille suostumuksen yksinkertaisen tuhoamiseen – Tämä on yksinkertainen menettely. Aluksi tämä oli hiukan hankalaa, kun ei saatu kirjallista suostumusta, mutta tässä on otettu huomioon tahojen oikeudet ja koska tässä on myöskin oikeudenhaltijat mukana, kun tässä on vaarana, että tiettyjä oikeuksia rikotaan. Eli tämä on tehokas, nopea toiminta, joka ei aseta liikaa taakkaa oikeuksien haltijallekaan kustannustehokkaaseen ratkaisuun, näin siis pyritään. Mutta se henkilö, jota kuullaan, kun puhutaan siitä, tuhotaanko lähetys vai ei, on yhteydessä tulliviranomaisen, eli tässä on riittävän tehokkaasti otettu huomioon kaikkien oikeudet Rova Gallo, puhuitte tiedon vaihdosta. Minusta kaikkein tärkeintä ei ole tässä se, saadaanko uusi tietopankki, vaan se, miten kansainväliset ja kansalliset kaikki olemassa olevat tietopankit voidaan täyttää luotettavalla tavalla oikealla tiedolla. Meillä on tietopankki Saksassa, jossa otetaan myös eurooppalainen tieto, ja me olemme toimineet IPMn kautta ja IPR-tiedot esimerkiksi kansainvälisesti voidaan näin välittää. Ja nythän ollaan selvittämässä juuri piraattituotteiden viraston tulevaisuutta. Eli erilaisia kansainvälisiä yhteyksiä tässä on myös koko tähän alaan. Mutta me voimme täytäntöpanna vain sitä, mitä meille kerrotaan. Ja monissa tapauksissa valitettavasti nähdään, että oikeuksien haltija antaa minimi tiedot siksi, että halutaan suojellakin tietoja, koska ajatellaan, että jos tiedot annetaan julkiseksi, niin on vielä helpompi tehdä hyviä väärennöksiä. Silloin meillä tietenkin on ongelmia rajalla päättää ja tietää, onko kyse väärennetystä tuotteesta vai ei. Eli tässä mielessä en niinkään haluaisi uutta tietopankkia, vaan olemassa olevien aloitteiden niputtamista – ja läheisempää tietojenvaihtoa, luottamuksellinen tieto huomioon ottaen myös. Tässä kohtaa pyyntö totta kai voidaan oikeuksien haltia, jos joku ei halua yhden, kolmen tai viiden tuotteen osalta lähteä menettelyyn tuomioistumissa. Hän voi sanoa sen, mutta mitä tulee tällaisen nollatoleranssiin, niin joidenkin osalta tämä toteutetaan veronmaksajien varoin. Ja sitten kun on kyse omasta panoksesta, niin ei olla niinkään innokkaita lähtemään tähän prosessiin. Kiitos. Well, thank you all very much. Kiitoksia teille kaikilla. Tästä voitte pysyä täällä vielä mukana, koska ehkä teille vielä tehdään kysymyksiä jatkossa. Sitten seur- siirrytään seuraavaan osuuteen. Tarkastellaan erityisesti, miten tämä kaikki vaikuttaa kuluttajiin, Puhutaan tietysti näistä pienestä lähetyksestä, pienestä järjestelystä jo aikaisemminkin tuli puhe. On suuri ilo soittaa ensimmäinen puhujamme tervetulleeksi Rova Christian Lai. Christian Lai. Hän on UNIFAP-järjestön, valmistajajärjestön, valmistajan järjestön edustaja. Kiitoksia puheenjohtaja. On kunnia puhua täällä ja kiitän teitä, että meidät kutsuttiin lyhyesti meidän järjestöstämme, jota johdan. Meillä on 200 jäsentä suurin piirtein. He edustavat kaikkia teollisen tekijänoikeuksia, kaikkia teollisen toiminnan aloja, ja jotka säännöissä tekevät työtä muiden kansallisten järjestöjen kanssa, jotta edistäisivät immateriaalioikeuksia. Ja järjestämme säännöllisiä tiedotuskampanjoita suurelle yleisölle ja 2010 kampanja mahdollisti sen, että neljä eurooppalaista maata pystyi samalla tavalla toimimaan kuluttajan hyväksi. Käytiin samaa slogania Stop Fake, lopettakaa väärännykset. Kuulemme myös eurooppalaisen väärännyksen ja sitten virhetoiminnan seurantaverkostoon Euroopassa lainsäädäntönä nähdään meidän kannalta mahdollisuutena antaa jäsenvaltioiden tulleille uudet valvontavälineet, jotta voidaan tehokkaasti toimia ilmiötä vastaan, joka vain monimutkaistuu, sopeutuu, paremmin äh, ujuttautuu kansainväliseen kauppaan. Ja tässä käytetään kaikkia mahdollisia rajoituksia, jotka säädös tässä muodossa antaa. Ja pyritään toimimaan myös verkkovärnöksiä vastaan. Meidän vaatimaton pyrkimyksemme on kertoa teille näistä tiedosta, joiden parissa jatkuvasti toimimme päivittäin värnösten kohdalla mutta olemme vakuuttuneita siitä, että jos annetaan kun uudistetut menettelykeinot, tuulille voidaan paremmin yhdessä toimia tai vitsasta vastaan. Tehän tiedätte, että viime vuonna Michelle Welbeck sai kirjapalvelu palkinnon ja hän kirjoitti kirjan, jonka nimi on Saaren mahdollisuus. Minulla, se, minun huvittaisi sanoa, että se mitä me odotamme tämän asetuksen uudistamiselta on mahdollisuus toimia. Kaksi ajatusta, jotka haluaisin, tai viesti, jotka haluaisin teille välttää. Euroopan täytyy yhtenäisenä harmonisoituna toimia väärännyksiä vastaan, koska verkostot kiinnittävät huomiota mahdollisuuksiin ja miten valvonta vaihtelee ja miten valvonnan taso vaihtelee yhteisön tasolla. Sitten toinen ajatukseni liittyy siihen, että EU: EU-sta ei pitäisi tulla mitään väärännyksien kauttakulkualuetta. Euroopan pitää olla yhtenäisenä, harmonisoitan toimia näin väärännyksiä vastaan, joita tulee yhteisön ulkopuolelta. Ja Valvonnan täytyy olla riippumatonta siitä, miten tavara kulkee tai mistä oikeastaan kysymys. Komission ehdotukseltaan huomioon mahdollisuus puuttua kaiken tyyppisten oikeuksien kohdalla ja olemme tyytyväisiä tästä ja olemme sitä mieltä, että viesti, joka on annettu järjestön rikollisuudella, on varsin vahva, joka Euroopassa tulee ja näin ollen meistä on tärkeää valvoa mitä me kutsuisimme teollisen tekijänoikeuksien eh, väärentämiseksi, kuten tällaiset vastaavanlaiset tuotteet, nämä lookalike-tuotteet, eh, osoittavat tällaista epäreilua kilpailua, jotkut eivät pidetä laittomana toimintana, mutta, mutta tämä kuitenkin aiheuttaa epäluottamusta rekisteröintivirastoja kohtaan, koska tällaisetkin väärennetyt tuotteet rikkovat jossakin määrin teollisuuden vastaan. Sitten toinen asia, tällaiset äh, hajautetut lähetykset. Yksinkertaisesti kyse on siitä, että lähetykset lähetään kappaleina palasina. Tästä on kysymys tässä Tämä on ihan hirvittävä asia tavallaan tullivirkamiehelle tai oikeudenhaltijalle. Tässä voi olla kyseessä myös matkustajaliikenne. Tällaisia on löydetty matkustajan tavaroista joten ei ole kyse mistään mukavasta turistista, jolla on vähän matkamustaja mukana, vaan kyseessä on matkustaja, joka on ihan ammattirikollinen, joka kuuluu verkostoon. Ja nämä hajautetut lähetykset ovat merkki sitten siitä, miten nämä kootaan nämä tuotteet Euroopan maaperällä. Tämä koska kaiken työppisiä tuotteita, tässä on kyse siis kelloista, mutta myös puhelimista, lääkkeistä, laitteista, ja meistä onkin merkittävää, että viittaus, joka liittyy kaksi artiklaan tässä uudistuksessa tähtää juuri tämän tyyppiseen lähet, lähettämisen väärennettyjen osien kohdalla. Yleensä nämä tuotteet, jotka lähetetään erikseen, ovat vähän, eivät ole juurikaan arvokkaita, eivät ole minkäänkään arvoisia ja varsin usein kyseiset tuotteet lähetetään pienissä erissä lähetyksissä. Sitten puhuisin näistä rinnakkaisverkostoista. Sieltä löytyy väärennyksiä ja valvonta on tässä tärkeää, samoin alueellinen toiminta Euroopassa. Tämä muisti on toiminut varsin hyvin, kun on kontrolloitu viinejä ja alkoholijuomia usein sieltä varsin vaarallisia aineita, kun jos tulet Venäjältä, Valko-Venäjältä tai Kasakstanin alueelta. Siellä käytetään tämän tyyppisiä järjestelmiä. Sitten pienin lähetyksiin tavaraeriin. Ei pidä välttämättä liittää näiden kontrollointia minkäänlaisiin sanktioihin, jotka kohdistuvat yksittäisiin kuluttajien. Tästä ei ole kysymys vielä. Tämän tyyppiset lähetykset peittävät monenlaisia tilanteita. Jotkut niistä eivät mitenkään liity, mitä kutsuisi tällaisen yksityisiksi väärennettyjen tuotteiden käyttämiseksi. Tämä liittyy 24 artiklaan teidän tekstissä, Niin meistä on erittäin tärkeää tällä tavalla ottaa huomioon nämä erät, jotta ymmärretään, että 20 prosenttia mm, takavarikoinnista on peräisin internetlähetyksestä. Joskus näitä lähetyksiä pidetään vaarallisena, joskus ne lähetään kirjeen muodossa, tässä pehmennetyssä kirjekuoressa ja sitten ihmiset ovat tilanneet lääkkeitä netin kautta. Ja me tiedämme, että pienet lähetykset ovat keino verkostolle testata hiukan tullien reaktiokykyä, jos he tuntevat tietyn uuden väärännysmuodon valvonnan harjoittamisen mahdollisuus, koska kerran tullilla on rajallinen määrä työntekijöitä, niin tämän, tässä tarvitaan yhteistyötä muuten. Tarvitaan yksinkertaista menettelytapaa, jotta voidaan vetää tavara pois markkinoilta, ettei se pääse kaupa, kauppaketjuun, valseen ketjun kohdemaassa. Tämä liittyy 24 artiklan tekstissänne ja tätä ehdotus, tämä ehdotus pitää kyllä hyväksyä, se on varsin realistinen. Sitä vastoin kiinnittäisimme huomionne kysymyksiin. Mikä tällainen pieni lähetys oikein on? Onko kyse vai tullivirkkaamiestä, jonka pitäisi arvioida, onko kyseessä pieni lähetyserä? Kun on kyse sitten internet-tilauksesta, on tilattu vääriä Nike-lehtiä, kenkiä, luivuittoneita kutsia ja muuta. Se seikka, että useat, useat tuotemerkit liittyvät tähän, niin onko vieläkin tässä mahdollista lähettää näitä lähetyksiä pienissä lähetyksissä. Ja sitten kun määr- e, ja jos ei määritellä kunnolla tätä pientä erää jollakin tavalla. Tämä on niin yksinkertaista menettelytapa, että tässä oikeudenhaltijalla ei enää ole mitään sanottavaa asiassa, eikä, se voi, eikä hän voi antaa mitään apuakaan, eikä hän ole ollenkaan mukana menettelytavassa. Ja tässä kyllä yhdyn siihen, mitä Saksan tulin edustaja sanoi, että tämä tässä mennään hiukan liian nopeasti ja oikeudenhaltija silloin, kun hän puuttuu asiaan, hän puuttuu auttaakseen siinä, että tunnistaa tämä tavara, koska hän on itse asiantuntija oman tuotteensa kohdalla ja silloin hän voi varmistaa tullin epäilyt väärännöksestä. Ja jos ohitetaan tämä vaihe, niin silloin yksinkertaisesti tullivirkkamiehet tyytyvät. Sekin on tietysti jo paljon, mutta ne he, luonnollisesti kääntyvät niiden tuot, väärentyjen tuotteiden puolelle, jotka tuntevat kaikkein parhaiten. Ja silloin tavallaan verkostot voivat taas laajentaa toimintansa oikeudenhaltija, kun hänellä on mukana. Hän ei voi olla vastuussakaan asiasta. Sitten toinen ajatus liittyy siihen, että EUn ei pitäisi tulla väärännysten transit-alueeksi, koska kun tätä transitoimintaa valvotaan. Näin voidaan välttää se, että lop- loppukohteista tai palauta tuo, tuotteita takaisin Eurooppaan verkkokaupassa. Ja kyse on juuri näistä pienistä lähetyksistä usein. Täytyy sanoa, että ei pidä toimia niin, että jos halutaan transitliikennettä valvoa, että tullin harteille pannaan velvoite ennalta osoittaa, että voidaan olettaa, että nämä tavarat palaavat Eurooppaan, koska silloin kohdentaminen on aivan mahdotonta paikan päällä kentällä. Ja jälleen kerran pitää erottaa kuljetusväärnöstä tuotteesta sitten vielä lyhyesti kauttakulun valvonnasta. Tämäkin, tässäkin annetaan tukea kolmansille maille, missä tuntuu, ja etelämaille. Ja Eurooppa kriisinkin aikana on paremmassa tilanteessa kuin Afrikka sentään. Sen pitää tehdä tällaista suojattamistyötä, mitä tulee Afrikkaan, Latinalaisen Amerikkaan ja Pohjois-Afrikkaan. Tietysti olen Eh, entisenä tuomarina voisin sanoa, että me toimme löysästi tässä transit-kysymyksessä ja lopuksi verkostossa voittavat 50 prosenttia kaupasta valvotaan. Ehkä ei pitäisi lisätä tällaisen väärän kaupan lisää. Sitten väännökseen vastaaminen taistelu tarkoittaa sitä, että täytyy olla lähes yhteydessä julkiseen sektoriin ja olla yhteydessä myös liikemaailman edustajiin. Me pahoittelemme kuitenkin sitä, että 19 artikla ottaa vain mahdollisuuden käyttää tietoja, joita on saatu ja voidaan toi, viedä asia oikeuteen vain kyseessä maassa. Tästäkin Eurooppa voisi lähettää vahvan viestin globaalisessa maailmassa ja sanoa, että silloin kun me löydämme jotakin, joka ei ole, tule yhteisön ulkopuolelta, niin silloin voimme käyttää näitä saamiemme tietoja ja purkaa tällaisen laittoman kaupan verkon. Kiitoksia. Well, thank you very much again for another very... Kiitoksia jälleen seuraavasta kannatustanne. Erittäin mielenkiintoista on ollut kuulla, miten nämä pienet erät ja lähetykset, miten niitä käytetään tarkkailemaan myös siten, miten valvonta toimii ja näin sitten voidaan avustaa paljon suurempaa väärännöstoimintaa jatkossa. Sitten henkilö, joka on aikaisemminkin täällä puhunut, herra Vohon. Hän edustaa EEA-järjestöä ja hän johtaa myös Euro, am, USA ja, tai on to, mm, yhteydessä USAan kaupakamari. Sinulla on ikävä kyllä nyt vain 10 minuuttia tänä iltapäivänä aikaa kertoa äh, tuntemista asioista meille. Ole hyvä. Much. Kiitos erittäin paljon. Niin aloitan sillä, että käyn läpi hieman faktoja siitä, että kuinka me käymme, teemme yhteistyötä väärennösten torjunnassa. Ja sitten meidän huolenaiheemme, joka liittyy tähän pienten lähetysten määritelmään tai sen puutteeseen. Pahoillani, että tämä on näin, näin pienellä. Tässä on väärennettyjä tavaroita, joita on löydetty. Ja me tuotamme ovelta ovelle palveluja, jotka tuovat lisäarvoa ja tuotamme eh, paketteja ympäri maapalloa. Viimeisen 25 vuoden aikana on tapahtunut sellaista, että toimintamalli on muuttunut Me olemme erittäin tärkeä toimija sisämarkkinoilla ja kansainvälisessä kaupassa. Me kuljetamme 30 miljoonaa lähetystä päivittäin 220 maassa ja alueella. Meillä on 1700 lentokonetta, 200 000 maalla kulkevaa ajoneuvoa ja me teemme 30 prosenttia tulliselvityksistä EU-ssa. Erittäin tärkeä osa tätä tulliselvitysmenettelyä on se, että me tuotamme tietoja kaikista lähetyksistä, joita me tuomme EUn alueelle. Eli tästä pikalähetysten näkökulmasta meillä on erittäin korkea-arvoisia lähetyksiä, jotka on mukana muiden alojen palveluissa, esimerkiksi high-tech, pankkialalla, lääketieteellisten tuotteiden alalla. Me olemme erittäin tärkeitä näille aloille. Yksi tärkeistä kysymyksistämme on, jota tuemme erittäin vakavasti, on se, että riskiarviointi on tehokas prosessi taistelussa väärennettyjä tuotteita vastaan tässä maailmassa, jossa väärennystä voidaan torjua ainoastaan erittäin hyvän riskipohjaisen lähestymistavan avulla. Jos me toimimme näin, niin tämä takaa sen, että tämä kauppa, joka on erittäin tärkeä osa kansainvälisestä lähetyksistä, se voi olla kilpailukykyinen. Erityisesti näinä aikoina tarvitaan erittäin paljon meidän palvelujamme Euroopassa. Vienti pitää tapahtua mahdollisimman helposti. Eli mitä me sitten voimme tehdä liikennöitsijöin ja, ja kun puhun liikennöitsijöistä, puhun äh, näistä pikalähetystoimittajista, me annamme tietoa silloin, kun asiakkaat sitä pyytävät sovellettavien lainsäädäntöjen mukaisesti. Erityisesti me tarkistamme vastaanottajan osoitetietoja tai antamme tietoja ää, asianmukaisille as- viranomaisille. Me emme ole asiantuntijoita sen osalta, että mikä, minkälainen lähetys on teollis- ja tekijänoikeusloukkaus Tämä tietysti on tärkeää, että ilmailuhenkilökunta vastaa ilmailun turvallisuudesta. Se, mitä me emme voi tehdä, tai me emme ole asiantuntijoita. Minä olen toiminut 16 vuotta tullialalla. Olen nähnyt paljon erityyppisiä lähetyksiä, mutta me emme pysty kuitenkaan validoimaan näitä teollisia tekijänoikeusloukkauksia, koska tähän tarvitaan asiantuntijoiden työtä. Meidän työntekijämme eivät päätä siitä, että minkälainen status näillä tavaroilla on suhteessa teollisia tekijänoikeuslainsäädäntöön. Tämä on tullin tai sitten oikeudenhaltijoiden työtehtävä. Komission ehdotus, joka liittyy näihin pieniin lähetyksiin, tämä on erittäin tärkeää meidän kannaltamme, koska on paljon viittauksia tähän kohtaan eri lainsäädännöissä. Pienet lähetykset yleensä mainitaan EUn tiedoksiannoissa, mutta ei kuitenkaan ole mitään yleistä määritelmää tässä, eikä uudistetussa tullikoodeksissakaan ole määritelmää. Ja meidän pitäisi saada uudistettu tullikoodeksi täytäntöönpantoa, mutta siinä ei kuitenkaan ole määritelmää näistä pienistä lähetyksistä. Tullikoodeksissa puhutaan pienistä lähetyksistä, joita lähetetään yksityishenkilöiltä yksityishenkilöille. Eli tässä ainoastaan viitataan pieniin paketteihin. Verolainsäädäntö, joka liittyy lahjoihin, myöskin viittaa näihin paketteihin samassa yhteydessä kuin tullikoodeksi. Eli puhutaan ainoastaan lähetyksistä yksityishenkilöiltä yksityishenkilöille, eli lainsäädäntö ei auta meitä tässä määritelmän etsinnässä. Pikalähetyspalvelun tarjoajat eivät rajoita niitä pakettien määrää, jotka voivat liikkua yhdessä lähetyksessä yhdeltä lähettäjältä yhdelle vastaanottajalle. Jos puhutaan yksittäisestä pienestä lähetyksestä, niin minulla on erittäin vaikea ymmärtää, että mikä se on, koska meidän yrityksemme lähe- nä- näkökohdasta – me esimerkiksi lähetimme iPad-lähetyksiä, eli ei voida sanoa, että tämä olisi pieni lähetys. On tärkeää, että me saamme tämän termin hyvin määriteltyä. Tätä käsiteltiin alan komiteassa viime aikoina ja, ja päätelmänä oli se 27 jäsenvaltion välillä, että tämä termi pitäisi muuttaa ja sen pitäisi merkitä vähäarvoisia lähetyksiä. Koska pientä lähetystä on erittäin vaikea määritellä. Me olemme läheisessä yhteistyössä val- äh, lainvalvonta viranomaisten kanssa. Ja kiitos tästä mahdollisuudesta tulla tänne puhumaan. Kiitos. Thank you very much, Keith. Uh, and... Kiitoksia, Keith. Puhuit tylsi mukaisesti selkeästi otit esille varsin spesifisiä kysymyksiä ja pyydän anteeksi, että aikaisemmin muuten en maininnut sitä. Täällä on myös vahva edustus komissiosta paikalla, erityisesti Karolan edellä, joka on ollut näissä kysymyksissä muualla paljon mukana. Jos ehkä voisin häntä pyytää myös kommentoimaan ehkä tästä asiasta myöhemmin. No niin, sitten vain eteenpäin vielä viimeinen puhuja tässä vaiheessa on ilo toivottaa tervetulleeksi kuulemiseemme Kevin Costello, joka on varapuheenjohtaja valmi, Yhdistyneen kuningaskunnan tulli viranomaisen puolesta käsittelee tullikysymyksiä, valmisteverokysymyksiä. Saatte puheenvuoron, jotta voit kertoa sitten omista näkemyksistäsi tässä asiassa. Kevin Kostela, olkaa hyvä. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä mahdollisuudesta puhua täällä valiokunnassa näistä pienistä lähetyksistä ja matkustajien matkatavaroista. Pyrin puhumaan mahdollisimman lyhyesti. Me olemme jo paljon kuulleet näistä pienistä lähetyksistä ja kuten näette, ensimmäinen kohta minun kuvissani on tämä, että pitäisi vielä määritellä tuo pieni. Me uskomme kyllä, että vaaditaan jonkinlaista määritelmää. Puhutaanko pienestä koosta, painosta vai arvosta? Tarkoitetaanko, että se on tuotu henkilön yksityiseen tarpeeseen vai yritykselle vai näiden yhdistelmä jonkinlaisen asetuksen määritelmän tarvitsisimme kyllä. Vaikka se ei olisi ihan yksityiskohtainen, niin asetuksessa pitäisi kuitenkin luoda pohja sille, että voidaan puhua kriteereistä yksityinen vai yrityksen toiminta, kuinka monta tuotetta samassa lähetyksessä. Kaikenlaisia erilaisia kriteereitä voitaisiin käyttää, eikä asetuksessa edes puhuta näistä kriteereistä, joiden pohjalta tällainen päätös voitaisiin tehdä. Toinen seikka näistä pienistä lähetyksistä on se, että pitää vertailla tässä nyt yritystä sitten oikeuksien haltijoiden ja kuluttajien oikeuksia. Minulla ei ole nyt selvää se, mikä kanta on, kun puhutaan rinnakkaista kaupasta, kun puhutaan pienistä lähetyksistä. Miten se voidaan sitten määritellä? En haluaisi puuttua loppukuluttajan oikeuksiin ostaa aitoja tuotteita mahdollisimman edulliseen hintaan markkinoilta. Tiedän, että yritykset haluavat saada niin paljon rahamarkkinoilta kuin se on mahdollista, mutta tullin rooli ei ole puuttua tähän niin, että rajavalvonnan kautta puututaan tällaisiin sopimusjärjestelyihin, joten tässä pitäisi keskittyä todella väärennettyihin tuotteisiin. Meillä on tilastotietoja kollegalta ja siirrynkin nopeasti eteenpäin, koska periaatteessa kun puhutaan tapausten määrästä, niin postiliikenne ja kuriiritoimitukset vastaavat suurista osasta rikkomuksia 51 000 tapausta, rikkomustapausta 64 prosenttia kaikista todellisen tekijän oikeustapauksista EU-ssa. Mutta toinen tärkeä seikka on se, että kun ajatellaan kuinka monesta tuotteesta on kyse – Tämä vastaa vain 5 prosenttia rikkomuksista tuotetuista tuotteissa, joten kuten kollegat ovat selkeästi osoittaneet, kun ajatellaan EUn yrityksiin kohdistuva uhka, niin kyse on suuresta määrästä kaupallista tuontia. Vaikka pienempi tuonti, yhden, kahden tuotteen tuonti voi aiheuttaa suhteettomasti töitä. Myöskin postiliikenteessä nähdään enemmän tällaisia korkean uhan tuotteita, kuten e- lääkkeet tai kosmetiikka, ja aikaisemmin nähtiin tällaisia tuotteita, hygieniatuotteita, joista voi olla vaaraa. Me kaikki näemme, että matkatavaroissa löydetään yhä enemmän tällaisia tuotemerkkilappuja, jotka sitten kiinnitetään tuotteisiin vasta EUn sisällä, koska tämän koko prosessin loppuvaihe ehkä hoidetaan EUssa, että tämä väärä tavaramerkki kiinnitetään vasta EUn alueella. Ja tämä liittyy tietenkin myös tuontiin, jota on suuria määriä kerralla. Pienet lähetykset, kuten sanoin, eivät ole mitenkään pientä ongelmaa. Ne vievät paljon tulliviranomaisten resursseja ja erityisesti halutaan oikeuksien haltijoille tehokkaat menetelmät, mutta ei pitäisi myöskään luoda tulliviranomaisille liian monimutkaisia työtä vaativia järjestelmiä. Jos esimerkiksi on kuultava ennen tavaroiden haltuunottoa, niin pitää voida kuulla henkilöitä. Ja tässä on erilaisia määräaikoja, jotka on ynnättävä yhteen ja sillä välin on tarvittu suuri varastotila, joka on voitu täyttää näillä väärännetyillä tuotteilla. Ja koko tämä byrokratia ja paperityö, jota vaaditaan, että kaikki nämä tapaukset voidaan selvittää, on kyllä melko merkittävää, eikä ole mitään merkkiä nyt siitä, että internetkauppa olisi pienenemään päin, joten tarvitsemme kyllä tällaiset tehokkaat tavat toimia. Ongelmat, kuten sanoin, kyse on suuresta määrästä, mutta matalasta arvosta ostohinnan osalta, mutta myöskään tästä ei ole paljon hyötyä oikeuksien haltijoille, kun ajatellaan, miten valmiita ollaan tässä toimimaan oman panoksen kautta, koska kuten postiliikenteessä on nähty, kun vastapuoli kiistää tämän haltuunoton ja sanoo, että en usko, että nämä ovat väärennettyjä tuotteita, niin lähes kaikissa tapauksissa oikeuksien haltija ei lähde tässä tekemään mitään, koska kyse on niin pienestä määrästä. Eli melkein aina on luotettava siihen, että vastaanottaja ei kiistä tätä. Voidaan siirtyä tuhoamaan. Ja jos tällainen haltuunotto kiistetään, kielletään, niin melkein aina – silloin oikeuksien haltija ehkä ihan hyvistä taloudellisista syistä myöntyy tähän päätökseen. Järjestäytynyttä rikollisuutta nähdään, kun puhutaan tuloista, että järjestäytyneellä rikollisuudella on vakavalla rikollisuudella. Sitä saraa ei saa unohtaa. Sitten että toimitaan EUn ulkopuolella ja myydään EU:hun voi olla paljon turvallisempaa kuin että koko jakelujärjestelmä luodaan EUn alueelle. EU on totta kai tässä keskeinen alue toiminnalle. Meidän pitää saada oikea tasapaino aikaiseksi ottaen huomioon sekä kansalaisten että EU-ssa toimivien yritysten oikeudet ja tarpeet. Komission ehdotuksesta sitten mahdollisesti väärennettyjen tuotteiden osalta on erityis toimi, joka helpottaa tuliviranoisten toimintaa. Samalla on selkeästi, ja tässä tuen kollegoiden kantoja, nähtävä se, että oikeuksien haltija tässä voi päättää, että kyse on väärännetyistä tuotteista. Ja oikeuksien haltija, jos haluaa katsoa myös pieniä lähetyksiä, yksityisiä lähetyksiä, no jos näin sanotaan, lähetyksiä yksittäisille kuluttajille, niin pitää selkeästi tietää, miten tuli viranomainen tämän päätöksen tekee. No esimerkiksi oikeuksien haltija voi sanoa, että meidän me ei tuoteta Kiinassa, eli jos nämä tuotteet Kiinasta tulivat, niin ne ovat väärennettyjä. Mutta aina asia ei ole näin helppo, koska monet aidot tuotteet tuodaan myös Kiinasta. Samat lähes identtiset väärennetyt tuotteet voidaan, tulla, tu, voidaan tuoda myös sieltä. Meitä huolestuttaa kovasti se, että tuojalla on oikeus tulla kuulluksi kaksi kertaa ennen kuin ryhdytään toimia sen jälkeen. Meitä tuo huolettaa, meitä huolettaa myös se, että kustannustaakka jaetaan tässä oikein oikeuksien haltijan ja ikään kuin veronmaksajien välillä. Tällä hetkellä meitä huolettaa kovasti se, että tässä syntyisi vastaava kustannustaakka, valtava kustannustaakka – tulliviranomaisen harteille, kun puhutaan näiden tuotteiden varastoinnista. Tämä jotain kantoja, joita on kuultu tiedosta. Oikeuksien haltijat tarvitsevat tietoa ja jos tu- tuhotaan pieniä lähetyksiä yksinkertaistetun menettelyn kautta, niin on tärkeää, että meillä on riittävän joustava mahdollisuus antaa tietoa – oikeuksien haltijalle, jotta he tietävät, minkälaista ongelmasta tässä on kyse, vaikka ei ehkä tapauskohtaisesti aina haluta ryhtyä toimiin, niin tätä tietoa voidaan ehkä käyttää ja puuttua näin tähän koko ketjuun varhaisemmassa vaiheessa. Matkustajien matkatavarat lopulta. Meillä on monia huolenaiheita, jotka liittyvät pienien määrien haltuunottoon, kun puhutaan pienistä määristä. Tässä pitää lähteä ulkomaille jopa, ja siitä syntyy kustannuksia, eli tässä ei ole nyt yhtä suurta vaaraa kuin muunlaisen tuonnin yhteydessä. Olemme hyvin tietoisia siitä, että pitää taistella kaupallista tuontia vastaan. Esimerkiksi jos ajatellaan arvokkaita tuotteita, jotka ovat melko pieniä, kuten kellot esimerkiksi, rannekellot tai korut. Erityisesti kai tällaisen toiminnan kautta voitaisiin sotkea tällaista väärennystoimintaa, joka EU:ssa on häiritä sitä. Ajattelen, että tällaiset tavaramerkit ehkä tuodaan EUn alueelle yksittäisten matkustajien matkatavaroissa. Päätän tähän ihan vähän yli puheaikaa. Ihan hiukan vaan meni yli, mutta äärimmäisen mielenkiintoista oli kuunnella. Varmaankaan monelle ei tullut mieleen, että matkustajienkin laukusta löytyy näitä väärennettyjä tuotemerkkejä ja tarroja. Nyt sitten eh, yleisöllä on puheenvuoro. Kareide Kampossa jo ensimmäisen puheenvuoron ja Rova Heid ilmeisesti myös haluaa sitä kysymyksen samoin esittelijämme. Mutta aloitetaan siis professori Koreide Kampoksesta. Kiitos. Kiitos, kiitos, että sain mahdollisuuden käydä tätä keskustelua jossa käydään läpi tärkeitä asioita. Minun huolenaiheeni liittyvät siihen, mitä edellinen puhuja jo kertoikin. Eli kun puhuttiin näistä pienten lähetysten määritelmästä, tämä on ongelma, jota ei voida välttää. Meidän pitää tutkia tätä konseptia tarkemmin, mutta mitä tähän tulee, että nämä pienet lähetykset siis voitaisiin tuhota, niin verkosto on liian laajalle levinnyt, mutta se on myös samaan aikaan liian kapea, jotta tämä voisi toimia. Eli verkosto on laaja, kun puhutaan lääketieteellisistä tuotteista, lääkkeistä, mutta se on kapea, kun puhutaan esimerkiksi sähköisestä kaupasta. emme halua, että sähköisen kaupan toimijat tässä häviäisivät. Tässä puhutaan palvelujen vaihdosta Euroopan unionin sisältä, mutta tämä pätee myös vietyihin tuotteisiin. Eli meillä voi olla viejiä tai pienten lähetysten toimittajia Euroopan unionin sisällä. Eli tämä siis vaikuttaa meihin. Niin tiedän, että tässä kolmannessa osiossa puhutaan geneerisistä lääkkeistä. Valitettavasti en pysty osallistumaan siihen, mutta tämä on varmasti erittäin herkkä asia. Minua kiinnostaisi tietää, että miksi Saksassa 2010 vuonna on otettu haltuun enemmän ja enemmän tuotteita. Eli miksi tämä, tässä on käynyt näin? Minkälaisia tuotteita on otettu haltuun? Monet niistä varmasti ovat lääkkeitä, mutta en ole varma. Ehkä kerrotte meille enemmän tästä. Niin, kuoressa. Meillä siis tässä on lainsäädäntö, jossa on aina ristiriitaisuuksia siinä on ristiriitaisuuksia, koska me haluamme erittäin tiukan verkon, mutta jos me toimimme niin, niin me kuitenkin vahingoitamme samalla sähköistä kaupankäyntiä. Eli jos tämä verkko on hyvin laaja, niin sitten on paljon tuotteita, joita ei kateta asianmukaisesti, esimerkiksi lääketuotteita. niin ehkäpä voisimme muuttaa artiklaa 24 ja ehkä voisimme hieman muokata näitä konsepteja, joita me käytämme tässä, koska jos emme ole varovaisia, niin lainsäädäntö, jota haluaisimme tukea, niin se voi hieman vesittyä tästä. Kiitos. Uh, thank you very much. Uh, Mrs. Head, who is the shadow rapporteur on the, for the S&D on this Kiitos SD-ryhmän varjoesittelijä edustaja Head. Kiitos oikein paljon. En saa tulkkausta Ruotsiin tänään, mutta minulle on kerrottu, että ruotsia voin puhua. Se pitää kyllä paikkaansa. Sanokaa, jos se ei toimi. Kuluttaja näkemys on hyvin tärkeä minulle ja aamulla puhuimme paljon siitä, miten pitäisi suhtautua erityisen haavoittuvassa asemassa oleviin kuluttajiin. Ne ovat tässäkin tärkeitä lapset tai sairaat pitäisi tässäkin pitää mielessä. Kyse voi olla tuotteista kuten lääkkeet tai lelut tai elintarvikkeet, jotka voivat olla todella terveydelle haitallisia. Minulla oli mahdollisuus käydä Shanghain tullissa vuonna 2008 ja sain siellä nähdä monia tällaisia vaarallisia tuotteita. Tiedän, että puheenjohtaja siellä, oli siellä paikalla myös. Ja nyt pohdin, Miten voimme tehdä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, jotta voidaan estää näiden tuotteiden pääsy EU-hun ja miten voidaan puuttua ongelmaan lähtömaassa? Meidän pitää todella tehdä yhteistyötä ja edistää tiedonvaihtoa, jotta tämä tuotanto ja jakelu väärennettyjen tuotteiden osalta sen loppumaan. Nyt kysymykseni. Käännän tässä oikeastaan komission puoleen, mutta jos täällä on muita, jotka osaavat vastata, niin hyvä niin. Määritelmistä on kyse määritelmiähän puuttuu. Esimerkiksi, mikä on helposti tuhoutuvat tai pilaantuvat tuotteet. Ja sitten nämä pienet lähetykset, komissio ei mitään määritelmää esitä, vaan antaa mahdollisuuden delegoitujen säädösten kautta toimia. Eikö olisi parempi asetuksessa määritellä tämä? Tämä oli minun kysymykseni komissiolle. Kiitos. Good. Well, I was going to bring Mrs. Eder in right at the end. Niin, ajattelin, että Rova Edrin voisi puhua aivan lopussa, koska hän on ehkä tarkempia kysymyksiä. Mutta haluaako joku tässä vaiheessa vielä sitä muita kysymyksiä? Jos ei, niin ehkä sitten pyydän puhujiamme kommentoimaan, mitä ovat kuulleet. Ja voivat kommentoida myös toistensa puheenvuoroja. Ehkä herra Kostelo ensin. Sitten laji. Jos lyhyesti voisitte kommentoida, herra Kostelo ensin. Uh, thank you. Yes, I... Kiitoksia, olen samaa mieltä aikaisemman puhujan kanssa. Ystävien kuningaskunnan tullin toiminnassa yritetään priorisoida tavaroita, jotka saattavat aiheuttaa vahinkoa ihmisille. Ja myös tietenkin paljon riippuu muista riskeistä. Tällä hetkellä, vaikka se ei ole näissä tilastoissa mukana, niin suurin väärennettyjen tuo, tuo tuote on väännetyt äh, savukkeet Kiinasta. Niitä äh, saadaan kiinni valmisteveron tutkinnan kautta eikä väärennysten kautta, mutta koska kohdennamme toimintamme kiinalaiseen äh, tupakkakauppaan, niin löydämme näin paljon väärennyksiä ja todennäköisesti kun näitä paketteja on ava- pakkauksia on avattu ja toimilöitön tupakka, missä löydämmekin väärennettyjä ää, äh, vaatteita ja niin edelleen, emme voi enää panna teippe takaisin ja lähettää matkalle jatkamaan matkaansa. Jos ei olisi tällaista tupakkaongelmaa Kiinasta, niin ehkä emme löytäisi niin paljon muitakaan väärännyttä tuotetta. kuin nyt löydämme. Haluaisin myös ottaa esille vielä yhden asian – rajavalvonta, erityisesti kun on kyse tästä pienemmästä päästä tätä ongelmaa, nämä pienet lähetykset yksityisille, yksityisille kuluttajille, niin rajavalvonta voi toimia vain varsin vähän tyydyttävällä tavalla. Meidän pitää tehdä työtä Kiinan viranomaisten ja muiden tahojen kanssa, jotta voimme tarttua ongelmiin siellä. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä ihmisten kanssa, jotka toimivat internetkaupassa ja varmistamme, että näitä mainoksia ei kouluta ja meidän, mainosteta ja meidän pitäisi tiedottaa myös asioista kuluttajille. Meillä on toimintasuunnitelma Kiinan kanssa jotta tämän ongelman korjaamisessa. Kyse ei ole vain eristyksissä toimivasta rajavalvonnasta. Thank you. Uh, Mr. Kiitos. Thank you very much. Herra Boon. Much to comment on that. Kiitos. Minulla ei ole paljon kommentoitavaa. Tähän täytyy myöntää, että Tämä Kampuston viittaus tiukkaan verkkoon on erittäin huolestuttava, koska yksi asia, jota minä tuen, on se, että tullien pitäisi saada oikeudet käsitellä tätä asiaa, koska 27 jäsenvaltiossa yksi suuri kysymys on tietysti se, että kuinka tulli toimii. Sillä ei välttämättä ole resursseja hoitaa tämän kokoista ongelmaa. Mitä sitten tulee liiketoimintaan, me teemme kaiken voitavamme. Me emme kuitenkaan voi määritellä sitä, että mitkä ovat teollisia tekijänoikeusloukkauksia kokeneet tuotteet, mutta se mitä me voimme tehdä on se, että jos lähettäjä lähettää tällaisia tuotteita, niin me voimme sitten lopettaa tämän toiminnan, koska viimeinen asia, mitä me haluamme, on se, että meidän liiketoimintamme loppuu loppuu. Ja näin tapahtuu, koska on jäsenvaltioita, joissa on paljon paketteja, joita, on pidätetty. Ja tämä on viimeinen asia, mitä me haluamme ja mitä nopeammin saamme aikaan resurssit, joita voimme toimia ja voimme sitten päästä käsiksi näihin alkuperämaihin ja hallintoihin, jotka toimivat näin, niin sitten voimme tehokkaammin toimia tässä prosessissa. Um, Kiitoksia. Teillä on valtavasti käytännön kokemusta tästä asiasta. Ja tulliasathan kuuluvat jäsenvaltioille ja ymmärrämme tämän valtavan paineen resurssipulan, jonka parissa tuli kaikkialla kamppaille Rovalai. Ymmärsin näistä kaikista puheenvuoroista, että käsiteongelmia on, pienet lähetykset, ne on helppo tuhota, tätä mainittiin tällaisena käsitteenä. Silloin kun me vastasimme tässä, tähän konsultaation koskien 13.23 direktiivistä, halusimme tällaiset suuntavivat näille käsitteille ja halusimme hiukan tukeutua, koska kyse on siis, on siis olemassa määritelmiä, joita kansainvälinen postiliitto on laatinut. Mikä on kirje, mit, mitä, nähdään, mit, mitä tarkoittaa pieni paketti? Ensin tähän liittyy esimerkiksi paino ja muut kriteerit. On totta, että tätä ei välttämättä voida suoraan siirtää muualle, mutta koko paino. Minulla oli kuvia esimerkiksi tällaista konteista, jota pengotaan, ja sitten nämä kaikki paketit, joita sitten kerääntyy kuriiri, lähetyksiin ehkä suuntaviivoissa voitaisiin käyttää pohjana myös tätä kansainvälistä postiliittoa. Helppo tuhota. Voidaan sanoa myös, että tuhotaan alhaisin kustannuksin, koska me tiedämme, ja mm, koska kerran täällä puhuttiin tupakan väärennyksistä, me tunnemme, minkälaiset kustannukset tähän liittyy. Ajatellaan ympäristöä. On nimittäin vaarallista tuhota tupakkaa, eikä sitä voida miten tahansa tehdä sitä kostellaan, kast, joudutaan kastelemaan koko ajan, ettei se syty palamaan niin edelleen. Ja sen taas alkoholin tuhoaminen pulloissa pitää rikkoa, jauhaa tämä lasi ja niin edelleen. Tässä tarvitaan aivan erityistä materiaalia. Laitteistoa on selvää, että on ero sen, että tuhotaan muutama säkki ja sitten taas on tällainen massa tavaraa, jos pitää tuhota, noudattaa ympäristölainsäädäntöä. Ja tässäkin pitää seurata, minkälaista tullin toiminta on näiden kaikkien takavarikointien ja tuhouksien tuhoamisten keskellä. Mitä me voimme todeta kaikkien eniten takavarikoituneiden tuotteiden kohdalla? Kyse on vaatteista, elektroniikkatuotteista ja tietysti savukkeista. Good. Well, thank you very much indeed. Kiitoksia kovasti. Nyt sitten siirrytään tähän viimeiseen vaiheeseen tai osuuteen herra Stolle vielä halusi kommentoida, olkaa hyvä. Ja, vielen dank. Ich... No niin paljon kiitoksia. Oikeastaan halusin viitata tuohon Saksanle esitettyyn kysymykseen. Kysymys kuului periaatteessa, mikä on johtanut tähän valtavaan kasvuun tapauksia vuonna 2010, onko kyse lääkkeistä? Ei erityisesti lääkkeistä ole kyse. 50 tapa- tapausta postiliikenteessä sinä vuonna – lääkkeiden osalta elintaso lääkkeisiin ikään kuin liittyen usein tietoisesti netistä ostetaan tällaisia tuotteita tietäen, että nämä eivät ehkä ole oikeita tuotteita. Me olemme läheisessä yhteistyössä lääketeollisuuden kanssa, kun puhutaan tällaisista online-apteekeista. Tähän voidaan nähdä, että tiettyjen kuluttajien osalta hinta on sellainen, että silloin otetaan tämä riski oman terveyden kanssa. Jalkapallon maailmanmestaruuskisat olivat tässä syynä. Taimaasta, Taimassa tuotettiin paljon näitä faneille myytäviä jalkapallon tuot, tuotteita, 80 euroa aitona tuotteena ja siksi oli monia yksittäisiä, yksittäisiä kuluttajia, jotka tilasivat näitä väärennettyjä tuotteita. Right, well thank you very much indeed for that. Kiitoksia kovasti tästä pettävän yksinkertaiselta tuntuvasta selityksestä, mutta ehkä myös olympialaiset pitävät teidät kiireisinä. Ainahan näitä suuria urheilutapahtumia tulee olemaan, jotka synnyttävät sen tällaistakin toimintaa. Nyt sitten tarkastelemme lopuksi yhtä puolta, joka kiinnostaa huomattavasti, nimittäin tavarat kautta kuljetuksessa neljä puhujaa. Ehkä voisin rohkaista tätä pitämään kiinni puheenajoistanne herra Bergström, joka johtaa Euroopan lääketeollisuusteollisuuden järjestää Ei voi tulla paikalle, mutta herra Bullam, joka pystyy tulemaan Ilai Lilistä, Benelux-maista ja hän on myös vastuussa tuoteturvallisuudesta ja hän korvaa aikaisemman puhujan. Ja hän sitten saa 10 minuuttia. Thank, thank you, Chairman. I'll, uh, I'll make every effort. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Teen parhaani. Jälleen kerran pyydän anteeksi Richard Bergsonin puolesta. Hän ei voinut tulla näin lyhyellä varoitusajalla ja minä itse olen väännöksen vastaisessa yksikössä varapuheenjohtaja. Minäkin tulen näitä kysymyksiä kyllä ihan lyhyesti FPIAsta. Mehän edustamme siis innovatiivista lääketeollisuutta Euroopassa ja tässä on mukana 31 kansallista lääkejärjestöä, 7 johtavaa yritystä ja tämä vaikuttaa suuren määrän työpaikkoja Euroopassa. Haluaisin lyhyesti puhua tavaroista transliikenteessä ja sitten lyhyesti kommentoida muita kohtia, joita on tullut esille keskustelussa. FBI on tehnyt paljon työtä, jotta tarttuisi näihin uhkiin, jotka liittyvät väärännettyisiin lääkkeisiin. Ne ovat monenmuotoisia, mutta väärännettyjä lääkkeitä, niissä ei ole mitään vaikuttavia aineita tai sitten niissä on saastuneita aineita. Ja on moniakin tapauksia sekä Euroopasta että muualta maailmassa, joissa nämä ovat aiheuttaneet varsinaisia, varsin vakavia uhkia potilaiden terveydelle mukaan lukien kuoleman tapauksia. Mielestäni väärennysuhka äh, kauttakulkuliikenteessä tavaraliikenteessä on erittäin huolestuttavaa. PT on arvioinut, että yksi kolmasosa lääkkeistä kehitysmaissa voi olla väärennettyjä ja on varsin selvää, että suuri enemmistö väärennetyistä näissä maissa ei ole paikallisesti valmistettua, valmistettu, joten ne on tuotu muista maista. Ja to, voimmekin hyvin nähdä, että Eurooppa johtuen maanteista sijainnistaan maailmassa on tulossa tällaiseksi keskukseksi, mitä tulee näiden tavaroiden tuontiin. Esimerkiksi Brysselin lentokenttä siellä on otettu tällaisia malariavastaisia lääkkeitä haastuun, jossa ei ole minkäänlaisia vaikuttavia aineita. Tämä on erittäin ratkaisevan va- vakavaa, koska ihmiset, jotka sa- saisivat hoitoa Afrikassa, niin heitä eivät sitten hoidetakaan. Ja tämä voi helposti johtaa kuolintapauksiin, mutta tähän liittyy pidempiaikaisempikin huoli yhä enemmän vas, va, vastustuskyky nousee malariaa vastaan. Näin on jo Kaakkois-Aasiassa johtuen näistä väärännytystä malarialääkkeistä ja nyt sitten resistenssi kasvaa lääkkeitä vastaan. Kohta sama koskee antibiootteja ja muita tällaisia lääkkeitä, joten on erittäin kiireellinen, kiireellistä tarttua vastuumme, vastuuseemme, mitä tulee näihin väärennettyjen tuotteiden kautta kulkuun Euroopan kautta aika suurta huolta tunsimme, kun huomasimme, että komission tekstiluonnoksessa ei vahvasti selvästi viita siihen, että täytyy tehdä tarkistuksia myös transit-tavaraliikenteessä. Meillä on selkeästi sellainen kanta, että tämä on kriittinen kansanterveyskysymys, uhka kansanterveydelle. Siksi on erittäin tärkeää, että tavarat, jossa niitä kunnolla myös arvioidaan ja kontrolloidaan ja valvotaan e- ja löydetään sitten näitä väärennöksiä. Tämä pitäisi olla aivan kiista, kiistaton kysymys. Ikävä kyllä johtuen eri tapahtu, insidenssistä tapahtui 2008 vuonna. Tällainen patitrikkomuksen tästä on varsin ristiriitainen kysymys. Haluaisin selventää epäselvyydet tässä asiassa. FBI ja sen jäsenjärjestöt eivät mitenkään halua lopettaa laillisen generis tai, tai emme halua estää laillisia lääkkeitä. Me aikana me annoimme lausunnon vuonna 2009 ja se tuli selväksi tämä meidän kantamme, joten meidän mielestämme tässä tämä koski rajallista määrää tapausta. Tämä tapahtui 2008-2009 vaiheessa. Paljon tunnettiin huolta viivästymistä, joita syntyi Tämä pitkälti johtui tarkistuksiin, joita tehtiin, ja sitten kun nämä tarkastukset oli suoritettu, ei ollut mitään legitiimiä syytä estää näiden tavaroiden kulkua, ja siksi nämä saavat matkaa matkaansa. Halusimme tehdä selväksi, että pitäisi tehdä selvä ero sen välillä, että täytyy suorittaa tarkistuksia ja tuhota tarvittaessa väännettyjä lääkkeitä transito tavaraliikenteessä ja toisaalta sitten me emme halua mitenkään estää laillista geneellisten lääkkeiden kuljetusta. Sitten muutama kommentti ehkä muista kysymyksistä, joita on tämän iltapäivän keskustelussa tullut esille. Pienet lähetykset selkeästi. Huomattava huolenaihe meillekin. Lääkkeet ovat ihanteellinen kohde lähettää pienissä erissä. Ne ovat pieniä, kevyitä, myös väärennettyjä tietyllä lääkkeellä voi olla varsin suuri rahallinen arvo. Ja niin kuin täällä on monet, monella sulla todettu, tätä vie eteenpäin tämä laittoman lääkekaupan lisääntyminen verkossa. Olemme voineet nähdä, että lääkkeet edustavat 68 prosenttia takavarikoidusta lääke- väärennetyistä tuotteista, ja hiljattainen Interpol Interpolin operaatio, joka juuri ju, keskittyi isoon Britannian miljoona tuotetta takavarikoitiin ihan muutamassa päivässä. Tämä osoittaa, kuinka laajasta ongelmasta on kysymys. Ja koska olen itse käynyt Frankfurtin äh, lentokentällä, tällainen keskuspaikka, minulle siellä tuliviranomaiset kertoivat, että he noin 350 kirjekuorta pidättävät päivässä, jotka sisältävät väännettyä lääkkeitä niin mukaan kuin ikään kuin minun yrityksestäni. Tätä määrää on todella hurja ja me vahvasti tuemme sitä, että tällainen menettely voidaan käyttöön, joka tekee äh, takavarikoinnista ja tuhoamisesta helpompaa näiden lääkkeiden kohdalla. Terveysuhat, joita syntyy väärennyslääkkeistä, sitä ei voida mitenkään aliarvioida ja vähätellä. Ainakin kun olemme keskustelleet Tullin kanssa, he ovat selkeästi todenneet, että nämä määrät, määrät ovat hurja ja paperityön määräkin on hurja 45 minuuttia per kiirekuori. Jos, jos voitaisiin jotenkin valtavirtaista toimintaa nopeuttaa, niin se olisi arvokasta. Sitten lopuksi tiedon jaka, jakoon, tiedon vaihtoon. Monet täällä sanovat, että täytyisi tarttua ongelman lähteeseen – ja tietysti pyrkiä löytämään todisteaineistoa ja takavarikoida näitä kuljetuksia. Me, me on erittäin tärkeää, että tulli voi jakaa tietoja mahdollisimman paljon itse asiassa rikolliset, jotka toimivat tämän kaiken takana, jotta voisivat auttaa sulkemaan tällaisia ver- laittomia verkkoapteekkeja. Tehtiin jotain tutkimus, joka osoitti, että 62 prosenttia lääkkeitä apteekeista, joita ostettiin laittomista verkkoapteekista, olivat huonolaatuisia tai väärännettyjä 90 prosenttia myytiin ilman presettiä ja näistä, suurin osa näistä apteekista toimi laittomasti, joten on selkeästi tarve toimia yhteistyössä, jotta voidaan asettaa nämä toimijat syytteeseen. Ja vielä ehkä lopuksi on erittäin tärkeää korostaa sitä, että täytyy tehdä yhteistyötä välikäsien kanssa, jotta saadaan tietoa ja jaetaan tietoa, jotta voimme yhdessä estää, pysäyttää tällaisia lähetyksiä ja keskeyttää palvelu tai kuljet- maksu- tai kuljetuspalveluita näiden verkkoapteekkien kohdalla. Tiedon jakaminen on todella tärkeä kysymys, joka pitäisi tulla huomioiduksi. Vielä lopuksi korostan jälleen kerran, että tavarat kautokulkuliikenteessä, Se on todella varsin kriittinen vaihe. Tämä osuus puuttuu täysin tästä asetuksesta tässä muodossaan. Vastuu, joka EU, EUlla on estää tällaisia terveysriskejä, jotka siirtyvät sitten muualle maailmaan, niin sitä ei voida mitenkään aliarvioida. Tuntuu aivan perversiltä, että me olemme valmiita suojelemaan eurooppalaisten kuluttajien ja potilaiden terveyttä, mutta emme ole samaan valmiita suojelassamme potilaita muualla maailmassa. Toiseksi nämä pienet lähetykset, niiden äh, takavarikointi on varsin ratkaisevassa asemassa, että me voimme estää vääräntyjen lääkkeiden mm, määrän tulo Eurooppaan ja tätä kautta voisimme iskeä näihin rikosjärjestöihin. Ja sitten lopuksi vielä tiedonvaihto verkkoapteekkien toiminnoista voisi auttaa meitä tarttumaan ne, toimimaan näiden uhkien edessä. Ja vielä lopuksi että haluaisin kiittää tästä mahdollisuudesta tulla puhumaan. Kiitoksia, hyvin ajoitettu. Mutta annattekin kyllä paljon ajattelun aihetta. Jatketaan lääketeollisuuden parissa. Herra Diamalo, hän edustaa Euroopan geneisten lääkkeiden järjestöä. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Haluaisin kiittää IMKO-valiokuntaa ja puheenjohtajaa siitä, että hän antoi minulle mahdollisuuden tulla tänne puhumaan. Niin, minä esitän Euroopan geneeristen lääkkeiden yhdistö, yh, Meillä on 24 Euroopan maassa toimijoita. Meillä on 18 prosenttia arvosta tai arvon osalta meidän osuutemme Euroopan unionissa geneeristä lääkkeistä. Sitten me olemme laskeneet, että me annamme töitä 150 000 henkilölle. Olemme yksi kilpailukykyisimmistä aloista Euroopassa ja kun patentti menevät pois voimasta, niin äh, hinnan alennukset ovat 30-90 prosenttia ja noin 30 yritystä voi kilpailla yhdestä tuotteesta. Eli kerron hieman sääntelystä tai meidän kommenteistamme tähän uuteen äh, asetukseen liittyen ja annan esimerkkejä transit-tapauksista muutamien vuosien, vuosien tapaa. Internetmyynti ja väärennysten globalisaation eri uusia haasteita. Tunni, tulleilla on erittäin tärkeä rooli ja myös Euroopan komissiolla on erittäin tärkeä rooli, kun taistellaan väärennöksiä vastaan. Lääkkeiden väärennys on rikollista toimintaa ja se uhkaa potilaiden elämää. On erittäin tärkeää eritellä geneeriset lääkkeet ja väärinnetyt lääkkeet. Väärinnetyt lääkkeet, niitä pitää säännellä erittäin tarkasti turvallisuuden vuoksi. Väärennetyt lääkkeet ovat vääriä tuotteita, jotka eivät toteuta tai noudata – lainsäädäntöä ja ne ovat julkiselle terveydelle erittäin suuri riski. Tämä väärennyskysymys on erittäin suuri ja kun puhutaan näistä oikeudellisista tai oikeista geneerisistä lääkkeistä, niin niitä on otettu haltuun monissa maissa, kun niitä on epäilty väärennetyiksi. Yksi tunnetuimmista tapauksista tapahtui Alankomaissa – oli useita lähetyksiä, joita otettiin haltuun eri yrityksistä, jotka olivat matkalla Brasilian, Kolumbiaan ja Peruun. Ja Alankomaissa ajateltiin, että nämä ovat niin kutsuttuja manufacturing fiction tapauksia. Eli ajateltiin, että ne tuotteet olivat ikään kuin ne olisivat tuotettu Alankomaissa ja niitä syytettiin patenttiloukkauksesta. Sitten media tarttui tähän tapaukseen ja tämä aiheutti paljon, paljon hämmennystä, erittäin huonon maineen geneeriselle teollisuuden alalle. Lisäksi on diplomaattinen selkkaus EUn ja Indian ja Brasilian välillä. Euroopan komissio on yrittänyt puuttua tähän ongelmaan ja se on esittänyt uutta sääntelyä. Ja kerron meidän kantamme tähän uuteen sääntelyyn. Eli kun puhutaan tässä kauttakulkuongelmasta, siitä on säädetty johdanto kohdassa 17 tässä uudessa ehdotuksessa. Ja ymmärrämme tällä, että kun tulli epäilee teollis- ja tekijänoikeusloikkauksia, niin he ottavat nämä tuotteet haltuun silloin, kun epäillään, että nämä tuotteet päätyvät EUn markkinoille. Me tuemme tätä, mutta meidän mielestämme tämä ei ole tarpeeksi selvä. Me pelkäämme sitä, että tulli ei pysty välttämättä määrittelemään, että onko kyseessä teollisia tekijänoikeusloikkaus. Eli he tarvitsevat lisäohjausta. Ehkä tätä voitaisiin antaa artiklan muodossa tai joidenkin ohjeiden muodossa. Tästä parlamentin on keskusteltava. Me ehdotamme teollisuuden alana, että tämä ohjaus annettaisiin seuraavalla tavalla. Tullin pitäisi pystyä ottamaan yhteys vastaanottajaan ja tarkistamaan, että onko tällä lääkkeellä mark- markkinointilupa tässä kyseisessä maassa, johon se toimitetaan, vai onko se niin kutsutulla korvauslistalla. Jos tätä ei tapahdu. Jos näin ei ole, niin tämä tarkoittaa sitä, että tätä lääkettä ei voida markkinoida tässä maassa. Eli silloin tätä me ehdottaisimme. Lisäksi me ehdottaisimme, että tulliviranomainen voi kysyä geneeriseltä lääkefirmalta kirjeellä, että voiko tämä yritys taata, että tämä lähetys ei ole tarkoitettu päätyväksi tähän jäsenvaltioon. Eli sitten voidaan arvioida sitä, että onko kyseessä väärenty tuote vai ei. Tämä asetus, siinä ongelmana on määritelmä. Meidän mielestämme on hyvä, että erotellaan patenttiloukkaus ja teollis- ja tekijänoikeusloukkaus. Eli ensiksi puhutaan tekijänoikeusloukkauksista ja sitten puhutaan väärennetyistä tuotteista ja tässä kyseessä on tuotemerkkiloukkaus. Anteeksi, edellinen dia. Niin, kun epäillään, että on loukattu teollis- ja tekijän oikeuksia, niin tämä on sen mukaista, mitä EGA on edist- pyrkinyt edistämään kansainvälisesti, eli patenttiloukkaukset, niitä ei pitäisi sekoittaa väärennettyihin lääkkeisiin. Jos ajatellaan Louis Vuitton käsilaukkua, niin tiedämme, että tämä on, tiedämme, että tämä on väärennös, mutta kuitenkin patenttitapauksissa ei ole aina selvää, että onko kyseessä väärennös tai loukkaus vai ei. Eli tämä on paljon monimutkaisempi kysymys. Eli väitetyt patenttiväärennykset tai patenttiloukkaukset, niitä ei pitäisi sekoittaa rikollisen toimintaan eli piraattitoimintaan ja niin edelleen. Sitten kun puhutaan kuluttajien terveydestä, kun on väärennetty lääke, niin yleensä silloin tuotemerkkiä on väärennetty ja tämä liittyy kansanterveydellisiin kysymyksiin. Eli laittomain lääke tuotteisiin. Silloin puuttuu avoimuus eikä ole minkäänlaista tuotteen sääntelyä tai laadun valvontaa, ja tämä lääke voi jopa tappaa äh, potilaita. Sitten puhutaan patenttiloukkauksista, ja tätä tapahtuu koko ajan niin kutsutussa oikeudellisessa tuotantoketjussa. Tässä ei ole minkäänlaista riskiä. Miksi? Koska meidän lääkkeet on hyväksytty ja laatu on arvioitu ja turvallisuus on arvioitu ja ne on käynyt läpi laatu kontrollin ja siinä on avoin, avoimuutta tässä toiminnassa. Ja joskus patentit voidaan haastaa, koska ajatellaan, että ne ovat heikkoja tai ne eivät ole voimassa. Sitten kun puhutaan näistä poten, patenttiloukkauksia, niin se liittyy ää, kaupan toimintaan ja se ei liity kuluttajien turva, terveyden turvallisuuteen. Meidän mielestämme tulli tarvitsee enemmän ohjausta tässä, jotta se voi arvioida tuotteiden oikeudellisuuden ja meidän mielestämme nämä määritelmät on eritelty ja myöskin tuotteiden haltijalla pitäisi olla oikeus tulla kuulluksi, ja tätä ei ole säännelty nykyisessä asetuksessa. Lisäksi niiden pitäisi saada ilmoitus siitä, että niiden, heidän tuotteensa otetaan haltuun. Ja kun tämä päätös tuotteen haltuun ottamisesta tehdään, niin on erittäin tärkeää, että se ilmoitetaan yhden työpäivän aikana ää, oikeudenhaltijalle ja vastaanottajalle, koska joskus on tapahtunut niin, että tuotteet ovat varastossa kaksi viikkoa ja tuotteiden omistaja ei tiennyt siitä, koska kukaan ei kertonut siitä hänelle. Lisäksi on erittäin tärkeää, että otoksia tai otteita ei oteta näiden pidätysten aikana. Meillä on jotakin sellaisia tapauksia, joissa näitä on käytetty hyväksi oikeustapauksissa. Eli on erittäin tärkeää, että, on, että taataan oikeudellinen kilpailu. Ja sitten lopulta on erittäin tärkeää, että lääkkeitä pidetään helposti pilantuvina aineina, eli että niitä ei pidetä hallussa yli kolmea päivää, koska on paljon lääkkeitä, jotka, joiden kylmäketjua ei pitäisi keskeyttää. Ja tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Iso-Britanniassa näitä varastoja ei voida pitää yllä yli viittä päivää. Eli tätä väärennösten torjuntaa ei voida käyttää tekosyynä ottaa haltuun laillisia geneerisiä tuotteita, jotka ovat kauttakulkumatkalla. Ja näitä ei pitäisi sekoittaa tekijänoikeus- ja tuotemerkki väärinkäytöksiin. Ja jotta ei loukattaisi mahdollisuutta saada pystyä saamaan käyttöön geneerisiä tuotteita, niin äh, näitä ei pitäisi, äh, pitäisi sekoita. Anteeksi, että puhuin hieman liian pitkään. Uh, um, Kiitoksia kovasti. Tässäkin tuli paljon arvokasta tietoa ja näistä äh, mm, dioista, kalvoista oli myös paljon. Sitten suuri ilo toivottaa tervetuloksi Niil Närmähän on varapuolella puheenjohtajana Euroopan urheilutarvikeliitossa. Hän kuuluu teollisuusteknologian ja hän on myös näissä asioissa johtajana Puma-yrityksessä. Aikaisemmin kuulimme jo täällä eh, elintasotuotteista ja varmaankin tämä on teillekin varsin läheinen aihe. Tervetuloa. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, Oikein paljon kiitoksia puheenjohtaja arvoisa esittelijä, arvoisa puheenjohtaja. Minulla on todella kunnia saada puhua täällä julkisessa kuulemistilaisuudessa. Ja kuten jo sanoitte, minun ei tarvitse varmaankaan selittää, miksi tämä on meidän teollisuuden saralle erittäin tärkeä kuulemistilaisuus. On tärkeää, että voimme täällä antaa esityksemme. Urheiluväteteollisuus on yksi niistä aloista, johon tämä tämän päivän keskustelun kohteena oleva ilmiö liittyy hyvin läheisesti. Olen täällä FESin nimissä eurooppalaisten urheiluvälinen valmistajien eurooppalaisen liiton nimissä siis. Me edustamme noin 1800 näiden tuotteiden tuottajaa Euroopassa 11 kansallisen liiton kautta näette seuraavasta kuvasta, ketä edustamme. Kaiken kaikkiaan tämä ala suoraan tai epäsuoraan työllistää yli 640 000 EUn työntekijää. Liikevaihto noin 65 miljoonaa euroa tästä liitostamme. Tässä näette meidän jäseniämme, mutta minä haluaisin puhua tästä komission ehdotuksesta, jolla uudistetaan tätä asetusta tulivalvonnasta. Ennen kuin puhuin yksityiskohtaisemmin tuotteista, jotka kulkevat EUn kautta, haluaisin antaa FESin yleisarvion komission ehdotuksesta. Myönteisesti suhtaudumme siihen, että hyvin laajasti on katsottu teollisia tekijänoikeusrikkomuksia tässä, mukaan lukien rinnakkainen tuonti, laiton rinnakkaistuonti, että ajatellaan oikeuksien haltijoita ja saadaan hyvänlaatuinen jakeluketju Euroopan talousalueelle. Mutta erityissyy sille, että, tai varsinainen syy sille, että tuemme tätä on se, että me Yhä useammin toteamme, että tällaisia rinnakkaistuotteita on sekoitettu väärennettyihin tuotteisiin, eli väärentäjät pyrkivät sekoittamaan näitä tuotteita, jotta he voivat lisätä toimintansa myyntiään. Mitä yksinkertaistettu menettelyyn tulee, se, että sitä käytetään pakollisena, se on suuri apu meidän kaltaisellemme tuotte merkille, kun pyrimme suojelemaan teollisia tekijänoikeuksiamme, mutta valitettavasti on myös sellaisia kohtia, jotka aiheuttavat meidän jäsenillemme paljon huolta. Ensimmäisenä se, että komission ehdotuksessa ei ole minkäänlaista vastuunjakoa näille välikäsille, kuten kuljettajille, huolitsijoille. Me olemme kuulleetkin Berlin esityksen ja minun on melko vaikea olla kommentoimatta hänen kantojaan, koska me olemme sitä mieltä, että on epäreilua, että tässä kustannustaakka, joka syntyy tuhamisen ja varastoinnin yhteydessä, että tämä annetaan ainoastaan oikeuksien haltijalle, jotka eivät ole millään muotoa tässä väärentämisbisneksessä mukana. Ja esimerkiksi huolitsijat – kuljettajat ovat hyvin paljon lähempänä näitä rikkomuksiin syyllistyviä kuin oikeuksien haltijat ovat. Ja me emme pysty ymmärtämään sitä, miksi voidaan sallia tilanne, että tiedetään kuka on vastapuoli, mutta ei kerrota kuka se on. Tiedän lopu, loputtomasti tällaisia tapauksia, jossa tämän tehtävän antanut on mukana tässä toiminnassa, eikä voida siis saada sopimusosapuolia kantamaan vastuuta näistä toimista. Me haluaisimme mielellämme asetukseen sellaisen määräyksen, joka ainakin vaatisi tiettyjä sääntöjä, jotka koskevat näitä välikäsiä huolitsijoita esimerkiksi ainakin tulemaan jakamaan nämä kustannukset tai kantamaan ne kokonaan. Mitä sitten tulee näihin tuotteisiin, jotka ovat transitliikenteessä? Tämä on hyvin tärkeä urheiluvälineen valmistajille. Yleishuomiona haluaisin sanoa, että jos transitliikenteessä olevia tuotteita ei enää pysäytetä EU-rajoille, voin lähes taata, että tulevaisuudessa ei tarvitse keskustella tästä asetuksesta pienistä lähetyksistä tai matkatavaroista, koska tällaista porsareikää varmasti käytettäisiin niin, että väärentäjät voivat esittää, että kaikki on vain kauttakulkuliikenteessä. Voisin antaa lukuisia esimerkkejä muilta alueilta, muista maista, Meksikosta esimerkiksi tai Etelä-Afrikasta, joilla jos väärentäjät jo käyttävät näitä porsareikiä, jotta voidaan kuljettaa näitä tuotteita. En usko, että tällaista keskustelua käytäisiin kauttakulkuliikenteessä olevista tuotteista, jos ei puhuttaisi väärännetyistä tuotteista, jos puhuttaisiin ihmiskaupasta tai aseista tai en tiedä ydinmateriaalista esimerkiksi. Tällaista keskustelua ei edes käytäisi, jos tulliviranomainen avaisi jonkun kontin, jossa on afrikkalaisia pakolaisia matkalla Afrikasta Panamaan, ei sanottaisi, että emme voi pysäyttää näitä tuotteita, kun kyse on kulkuliikenteestä. Joten mielestäni olisi kyllä hyvä, jos tämä määräys otettaisiin uudestaan käsittelyyn. Usein on lähes mahdoton taikeuksien haltijan osoittaa, että väärennetyt tuotteet on suunnattu juuri EU-markkinoille. Se, että nyt oletetaan, että oikeuksien haltijoiden on voitava osoittaa, että tämä kuljetus ei ole kautta kulkukuljetusta, on lähes mahdoton tehtävä. Myöskin jos väärennetyt tuotteet ovat tuotuja tuotteita, joita ei pysäytetä tullissa, niin – tai ne voidaan laittaa varastoon ja myydä sitten pienen lähetyksenä ilman minkäänlaista valvontaa, tullin valvontaa. Just to, to, to, to give you uh, uh, an example, in 2000... Esimerkki vain vuonna 2008 7 prosenttia kaikista tullin takavarikoinneista oli katukulkuliikenteessä olevia tuotteita, kaiken kaikkiaan väärennettyjä tuotteita tässä 7 prosentissa kaikesta takavakoinnista. Ei, vaan korjaan, sanoo puhuja. 42 prosenttia kaikista väärennetyistä tuotteista takavarikoitiin ja 7 prosenttia näistä oli tällaista transitliikennettä. Eli jos ei valvottaisi tai tutkittaisi näitä tuotteita, niin meiltä jäisi takavarikoimatta suuri määrä väärennettyjä tuotteita. Mitä tavaramerkkioikeuksiin tulee, juuri kuulimme lääketeollisuudesta ja geneerisistä lääke- lääkkeistä. Asetuksessa on tärkeää erotella geneeriset lääke- tuotteet, patentit ja tavaramerkit. Tässä on kyse aivan eri asioista. Jos kuulen, että EUn ja Intian Brasilian välisen sopimuksen mukaan Euroopan unioni on sopinut, että ei pysäytetä näin geneerisiä lääkeaineita. Minun on sanottava, että tämä ei liity väärennöksiin millään tavalla väärennettyihin tavaramerkkeihin. Tässä minun puheenvuoroni. Kiitos oikein paljon huomiostanne. Well, thank you for, um... Kiitoksia teille hyvistä selkeistä esimerkkeistä, joita tuli. Nyt varmaankin jo ymmärrämme, kuinka monipuolista hankalasta asiasta on kyse. Tämä tarkoittaa sitten sitä, että esittelijämme joutuu todellakin tätä asiaa muilta kannalta miettimään. Sitten vielä lopuksi ihan viimeisenä vielä yksi käytännön asiantuntija Halankomaista, Luc de Blic. Hän on tulli Alankomainen tullin edustaja. Lämpimästi tervetuloa. Odotamme mielenkiinnolla teidän näkemyksiänne Hollannin tullin näkökulmasta katsottuna. Eh, dank u, eh, voorzitter. Ik wil u allereerst hartelijk danken voor de uitnodiging om... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, että minut kutsuttiin tänne kertomaan puhumaan tulisi tärkeä aihe. Tällä hetkellä teen kaikkeni, jotta noudattaisin puheaikaani. Puhun hollantia. Kollegani Haagissa ovat laatineet tällaisen esityksen englannin kielellä. Aloitan täältä lopusta. Annan tavallaan tiivistelmän tästä esityksestäni viidessä, viisi kohtaa ensinnä, koska kuluttajien terveysturvallisuus on niin tärkeää sekä EUn sisällä että ulkopuolella. Alankomaat ovat sit, on sitä mieltä, että pitää tarkistaa tämänhetkistä asetusta koskien tullin toimintaa. Toinen asia, tarkoitus, että meidän pitää säilyttää puolueeton rooli, joka tulilla on kolme Alankomaat on sitä mieltä, että oikeuksien haltijat pitää ottaa huomioon silloin, kun kyseessä on patentit koskevat kauttakulkuliikenteessä olevia lääkkeitä. EUn e ja Alankomaiden pitää ottaa huomioon tietysti lainsäädäntö ja kolmansien maiden edut. Ja tässä uuden pitää olla erittäin tarkkana, mitä tulee tavaramerkkeihin, geneisiin lääkkeisiin, kauttakulkuliikenteeseen ja niin edelleen. Hiukan sel- selvennyksiä lyhyesti ensinnäkin aiheesta. Tullin toiminta. Mielestäni tullin pitää pyrkiä tasapainoon, löytämään tasapaino teollisten tekijänoikeuksien haltijan ja muiden osapuolten välillä. Esimerkiksi huolitsijat ovat tällainen ryhmä. Sitten lisäksi tullin pitää pyrkiä toisenkinlaiseen tasapainottamiseen. Toisaalta on se seikka, että jotkut maat eivät ole harmonisoineet toimintaa eu lainsäädäntöön, joten vai, vai, toiminta vaihtelemassa toiseen ja kuitenkin on tällaisia harmonisoinnin sääntöjäkin olemassa. En halua nyt korostaa liikaa sitä seikkaa, että tällä hetkellä on edessä suuri haaste, joka koskee tulleja. Tullin pitää saada aikaan tasapaino toisaalta internetin ja toisaalta tai internetin etujen välillä ja toisaalta pitää ottaa huomioon kuluttajat ja heidän turvallisuutensa ja terveytensä. Ja sitten me tiedämme myös, että te- tekijän oikeuksien haltijoiden pitää myös voida nauttia oikeuksistaan. Tästä, täällä puhuttiin jo näistä pienistä lähetyksistä. Mitä tulee kauttakulkuliikenteeseen, niin mitä tulee tähän arkaluontoiseen tehtävään, joka pitäisi tullissa hyvin hoitaa, jota tässä juuri selitin, niin haluan sanoa, että kun tulli puut sijoittuu jäsenvaltioiden toimialaan, niin silloin pitää ottaa huomioon seuraavat asiat. Tullilla pitää olla puolueeton rooli, puolueettomuus omassa maassani. Kyseenalaistetaan, jos tulli joutuisi ottamaan uusia vastuualueita itselleen, esimerkiksi kun todetaan tuotteen turvallisuus tai otetaan sanktioita oikeuksien haltijalle ja Tämä ehkä liittyy tähän asetuksen uuden laatimiseen myös. Sitten kolmas esimerkki, kun ajatellaan näitä määr- tuotteista määritelmää, miten se nyt tässä esityksessä on tehty. Määritelmässä todetaan, että tuotteet ovat tuotteita, tavaroita, jotka rikkovat tavaramerkkilainsäädäntöä vastaan. Näin ollen tarvitaan tuomioistuimen päätös ja näin tuli joutuu seuraavaan tilanteeseen. Se joutuu antamaan tällaisen juridisen arvioinnin tästä rikkomuksesta koskien tavaramerkkejä ja tämä ei sovi yhteen tullin puolueettomuuden kanssa. Olen sitä mieltä, että ja esittelijäkin sen äsken sanoi johdannossaan, olen siis sitä mieltä, että pitää puhua enemmän Tuulin uudesta roolista tässä uudenlaatimisen yhteydessä. Tämä tasapainokysymys liittyy myös transitliikenteessä olevaan tavaraan kuljetukseen. Tullin pitää voida toimia rikkomuksia ja loukkauksia vastaan eh, eri maissa ja Tullin pitää puuttua tavara virran kulkuun, mutta se ei kuitenkaan sovi yhteen kansainvälisen äh, tavarakauppalainsäädännön kanssa. Tässä voi syntyä tällainen eturistiriita EUn ja lähtemaan välillä. Esimerkiksi lääkkeet, joita on takavarikoitu vuonna 2008 Alankomaissa. Tässä ilmeisesti oli rikottu patenttioikeutta vastaan. VTO, niin kuin tiedätte, pyrkii uudelleen tasapainottamaan tilannetta. Yksi tekijä tässä ehdotuksessa voisi liittyä tähän maan asetuksen uudelleenlaatimiseen ja sitten lyhyesti puhuisin tästä hetkestä ja tulevaisuudesta ja niinkään menneisyydestä. Ensinnä haluaisin korostaa erästä toista seikkaa, teollisen tekijän oikeuksissa. Viranomaisten ja oikeuksien haltijoiden yhteistyö. Oikeuksien haltijalla pitäisi olla mahdollisuus käytännössä vaatia oikeuksia ja niitä tuli voi myös toimia maan lain mukaisesti. Toisaalta Alankomaiden tulli haluaa välttää hallinnollisia viivästymisiä ja olemmekin tyytyväisiä siitä, että komissio kannatossaan toimii samalla tavalla. Komissio on halunnut aloittaa 2009 vuoropuhelun Euroopan tulliviranomaisten kanssa ja lääketeollisuuden edustajien kanssa ja tässä saatiin aikaan yhteinen julkilausuma. Alankomaissa Alankomaissa tietysti vaikuttaa oma lainsäädäntö ja muiden maiden lainsäädäntö. 2008 viittasin jo näihin tähän lääkelähetykseen ja korkein oikeus Alankomaissa – päätti, että näiden maiden suorittamat rikkomukset täytyy mm, haastaa ja sitten viitaan tähän Philips Nokia-tapaukseen. eu e tuomioistuin myös valitsi tätä asiaa jonkin verran. Tietysti me odotamme vielä tässä asiassa tuomioistuimen päätöstä. Tällä välin Alankomaat on sitä mieltä, että kun kyse on geneerisistä laillisista lääkkeistä ja kun on vähän todennäköistä, että tuotteet päätyvät Euroopan markkinoille, niin silloin ei voi olla kysymys jos tekijänoikeuksien rikkomuksista. Tullin ei pidä siis takavarikoida tämän tyyppisiä tuotteita. Kun me tiedämme, että tavara on kautokulkuliikenteessä, niin silloin emme epäile rikkomuksesta. Aiomme jatkaa tällä tavalla niin kauan, kun uutta lainsäädäntöä ei tule, ja me odotamme suurella mielenkiinnolla miten yhteisön tuomioistuin vaikuttaa tähän tekstin uudelleen laatimiseen. Tiedän, että tässä nyt voidaan keskustella eri tuotteista. Juuri ajatellen olen sitä mieltä, että muiden tuotteiden kuin lääkkeiden tilanne pitää myös selventää. Ja tässä yhteydessä olisin pitkälti samaa mieltä siitä, mitä Intan edustaja, INTA-järjestön edustaja sanoi, hän sanoi nimittäin, että asetuksen uudelleenlaatiminen tuntuu määrittelevän testauskriteerit eri tuotteille. Tärkeää on myös löytää tasapaino kolmansien maiden kanssa, mitä tulee transitliikenteeseen. Toisaalta esimerkiksi geneeristen lääkkeiden kohdalla on ihan järkevää, että tavara saa kulkea, jotta se päätyy kohdemaa kohteeseensa, mutta toisaalta täällä pitää takavarikoida väärännyt laittomat tuotteet, ja tässä kanta ei ole vielä tarpeeksi selvä. Tietysti me olemme valmiita tekemään yhteistyötä komission kanssa, teemme parhaamme valvoamaksen sitä, että ehdotus tästä asiasta selventää asioita ja Tänä iltapäivänä monet ovat ehdottaneetkin hyviä parannuksia tekstiin. Yritin hiukan puheaikani. Toivon, että sallitte vielä, että tiivistän hiukan sitä, mitä sanoin. Kohta yksi. kun ajatellaan kuinka terveä, tärkeää kuluttajien turvallisuusterveys, terveys on, niin pitää tarkistaa sitä asetusta mitä tulee tullien rooliin kolmassa maissa ja sitten me vetoamme sen puolesta, että tullin puolueettomuudesta pidetään kiinni. Alankomat on samaa mieltä komission kanssa. Siitä, että tuottajat, jotka ovat myös oikeuksenhaltijoita, heillä pitää olla oma roolinsa, mitä tulee transitliikenteessä olevien lääkkeiden patenteihin, alankomaiden oikeus, tukeutuu oikeuskäytäntönsä ja ottaa huomioon kolmat maat. Ja tämän uuden laatimisen yhteydessä pitää ottaa huomioon tavaramerkit, erityisesti tuotteiden kohdalla, jotka eivät ole geneerisiä transit liikenteessä olevia lääkkeitä. Sing. Kiitoksia. Kiitän teitä. E, Tähän tässä tiivistettiin tätä asiaa, ovatkohan muuta samaa mieltä. No niin, mutta katsotaan, tuleeko jäseniltä kysymyksiä. Entä te, Rouva Ryylä, haluaisitteko te kommentoida? No, sitten ehkä palaan herra Polinen. Hän voi lyhyesti reagoida näitä muita puheenvuoroja. Ehkä muutkin puhujat haluaisivat puhua. Sitten herra Ederi voi, Rova Ederi voi antaa omat kantansa viidessä minuutissa suurin piirtein. Sitten vielä esittelee saa puheenvuoron. Ja varmasti ehdimme lopettamaan tämän ajoissa. Jos joku muu haluaa täällä lyhyesti osallistu. Herra Nyman on vielä paikalla myös. Niin täytyy tietysti huomioida myös puheenjohtaja Valtio Puola ja sen edustaja herra Senders on paikalla. Ja sitten komissiosta myös toinen henkilö paikalla. If we can fit you all in, if you can be economical. Uh, no niin, jos puhutte lyhyesti, niin ehkä kaikki ehtivät puhumaan. Ehkä ensin meidän vierailtamme kommentit, koska kuulemme tässä varsin mielenkiintoisia puheenvuoroja. Puolen halusta aloittaa? Half a minute, had I. Niin puhun ihan vain puoli minuuttia. Niin se, mitä kuulimme, oli erittäin suuri konsensus siitä, että miten tässä pitäisi edetä. Ollaan yhteisymmärryksessä siitä, että väärennykset ovat suuri vaara ja niitä pitää käsitellä Euroopassa ja myös kauttakulkuliikenteessä. Ja varmasti ollaan yhtä mieltä myös siitä, että nämä legitimeetit tuotteet ja geneeriset tuotteet, jotka ovat kauttakulku matkalla EUn läpi, niin niiden pitäisi antaa kulkea eteenpäin. Eli tämä on näiden edellisten puhujien linjojen mukaista, kun puhutaan lääketieteen alasta ja myös tulliviranomaisten näkökohdasta. Minunkin mielestäni tässä on ihan selkeä tapa edetä tässä asiassa. Yes, no, I just... Niin, minä halusin vain lisätä, että on hyvin tärkeää, että tulliviranomaisilla on suuntaviivat ehkä myöhemmin tai yhteydessä meihin generisen teollisuuteen saatte listan näistä geneeristen lääkkeiden tuotteista. Niitä yrityksiä ei ole niin paljon ja sitten kun on epäilyttävä lähetys, niin meille voidaan soittaa. Hankala tietenkin, jos on patenttirikkomuksesta kyse, jos tiedetään, että on kyse transitliikenteestä. liikenteestä Tärkeää on, että tulliviranomaiset saavat tukea niin, että voidaan pysäyttää nämä väärennetyt lääkkeet, jossa voi olla vaikka väärennetty tavaramerkki. Kiitos. Uh, just a general remark. Ihan yleishuomio. Pitäisin hyvänä, jos Euroopan parlamentin jäsenet voisivat kun ne keskustelevat tästä ehdotuksesta, pitää mielessä sen, että väärentäminen todella on vakava rikos. Gustav Zimmerman jo puhuikin siitä, mitä vaikutuksia kuluttajiin saattaa olla, mitä terveysriskejä on. Hän ei maininnut kuitenkaan sitä, miten väärennettyjä tuotteita tuotetaan, eli minkälaisissa oloissa – miten, minkälaisessa ympäristössä, minkälaisessa työoloissa paljon lapsityövoimaa käytetään. Ja ne, jotka taistelevat väärentymistä vastaan, heitä uhkaillaan. Hän ei maininnut myöskään sitä, että tulli viranomainen, joka on vastuussa Durbanin satamassa näistä kysymyksistä, hänet ammuttiin kiinalaisten väärentäjien toimesta. Kyse on siis vakavasta rikollisuudesta, enkä voi ymmärtää, jos ajatellaan kuluttajien asemaa, en voi ymmärtää, miksi keskustellaan väärennetyistä tuotteista pienissä lähetyksissä tai matkatavaroissa. Väärennetyistä tuotteista on kyse riippumatta siitä, miten paljon niitä tuodaan. Tärkeää olisi kuluttajillekin nyt sanoa selkeä viesti voitaisiin lisätä kuluttajien tietoisuutta. Väärä viesti siitä syntyy, jos ei esimerkiksi puututa pieniin lähetyksiin tai väärännettyihin tuotteisiin matkusta- ja matkatavaroissa. Kiitos. Um, I'm going to come back to Mr. De Sitten De Berge vielä ehkä lopuksi, koska hän on näitä käytännön henkilöitä, herra Newman. Ehkä te voisitte kertoa myös patentin, patenttioikeuksien omistajista. Entä muut puhujat? Haluatteko te tässä vaiheessa vielä puheenvuoron? Herra Nyman, te saatte sitten puheenvuoron. Very, very brief point. Kiitos ihan lyhyesti. Tämä ehkä auttaa esittelijää. Tässä Nokia-tapauksessa minun yritykseni toimi tässä Nokian puolesta. Ja tässä tapauksessa – tarkoitus ei ollut mikään kaupallinen hyöty, vaan tässä pyrittiin kiinnittämään huomiota siihen, että mitä Nokian ja monien muiden oikeudenhaltijoiden mukaan on puute tässä nykyisessä asetuksessa. Ja Nokia Philips tapaus ratkeaa ensi viikolla ensimmäinen 12. Nokia ja Philips ne, niiden viittama osa on otettu pois tästä tekstistä, eli olisin kiinnostunut kuulemaan, mikä on komission vastaus esittelijälle siitä, että miksi nämä kauttakulkutavarat käsitellään edelleenkin, tai miten niitä käsitellään tässä ehdotuksessa. Sitten palaan tähän edelliseen kohtaan. Näyttää olevan konsensus näiden ihmisten välillä, jota on kuultu tänään, ja haluaisin, että toiminta aloitettaisiin nyt koska meillä ei ole mahdollisuutta siihen ehkä tulevina vuosina. Kiitos. Okay, I'm going to give the last word then. Ja viimeinen puheenvuoro herra de Bleekille tässä tällä kerroksella. Ja, dank u. Ik heb eigenlijk niet zo eh, bar veel meer eh, toe te voegen. Ik ben het geheel eens met de Kiitos. Ei minulla oikeastaan ole paljon lisättävää. Olen pitkälti samaa mieltä sanotun kanssa. Siinä mielessä, että konsensusta täällä on siis pitkälti siitä, että tulli viranomaisilla on oltava riittävä mahdollisuus huolehtia kaikkien osallisten oikeuksista tässä yhteydessä. Hienoa nähdä, että tällainen konsensus on. Kiitos. Ennen kuin esittelijä saa puheenvuoron, niin pyytää sitä komission neuvosto. Tervetuloa teille. Herra Velasko on kaupan pääosastosta ja sitten edustaja tekijänoikeusyksiköstä ja sitten pääosastosta ja sitten herra Sender, joka edustaa puheenjohtajavaltiota valtiota Puolaa. Ehkä aloitetaan herra Valeskosta kauppapääosastosta sitten edessä järjestyksessä eteenpäin. Sopiiko näin hyvä? Ravelasko. Noin niin, viisi minuuttia maksimissaan. Thank you, Mr. President. Kiitoksia. puheenjohtaja, että saan tilaisuuden puhua. Haluaisin tarttua asiaan, jonka monet ovat ottaneet esille. Tarve tehdä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa ja tarve tarttua ongelman lähteessään. Muutoin aina juoksemme ongelman perässä, emmekä pysty saamaan ratkaisua aikaan. Tämä on pitkälti trade pääosasto, kaupan pääosaston toimintaa. Me pyrimme edistämään teollisuustekijän oikeuksien suojelua ja edistämistä kolmansissa maissa. On kyse sitten monenkeskisessä toiminnasta VTOn kautta, mutta toimimme myös kahdenkeskisissä yhteyksissä neuvottelussa olemme neuvotelleet vapaakauppasopimuksista useidenkin maiden kanssa ja niihin, niihin aina liittyy teollisuustekijän oikeusluku, jossa pyrimme parantamaan näiden oikeuksien suojelua ja toteutumista näissä maissa. Hiljattain parlamentti antoi mm, hyväksyntänsä sopimukselle Korean kanssa ja nyt Kyseessä on sopimus Perun ja Kolumbian kanssa ja on monia muitakin jatkossa odottamassa. Tämän lisäksi olemme toteuttaneet vuoropuhelua pääongelma maiden kanssa ja erityisen aktiivisesti toimimme Kiinan kanssa. Me tartumme konkreettisiin ongelmiin siellä paikallisten viranomaisten kanssa Teollisuus on mukana tässä prosessissa, otamme sen mukaan ja painostamme kovasti heitä ja teollisuuden edustajat kertovat meille sitten mahdollisista hyvistä tuloksista. Tämä on ollut varsin vaikea taistelua. Tässä on teknistä ja poliittista tasoa molempia mukana, mutta tämä on kyllä aika ähm, sitkeä. Emme aio perääntyä. Sitten yksi asia, johon tarttuisi, on, että tulliasetus on se nähdään varsinaisena malli esimerkkinä kautta maailman. Se on erittäin tehokas väline. Kauppapääosassa me tuemme sitä. Monet maat tarkastelevat, ottavat sen huomioon, kun pyrkivät parantamaan omaa tulijärjestelmäänsä. Siksi on erittäin tärkeää, että tämä on oikeassa oikeana mallina. Aikaisempi toimi erittäin hyvin myös mallina. Me pyrimme tätä kautta parantamaan muita seikkoja vielä ja haluamme, että se toimii jatkossakin innoittain ja pyrkii parantamaan käytäntöjä ja standardeja kautta maailman. Sitten mitä tulee generisiin, lääkkeisiin, näihin välikohtauksiin, me olemme seuranneet asiaa valppaasti maiden kanssa, jotka ovat laittaneet Kiinan ja Brasilian kanssa. Me uskomme, niin kuin olemme aina sanoneet, että Ehkä oli tärkeää hieno säätää asetusta, mutta ei mitään syytä millekään vallankumoukselle. Me emme tehneet mitenkään, mitenkään, emme toimineet mitenkään implisiittisesti väärin. Olemme jatkuvasti yhteydessä ja varmistamme, että tämä incidentti päättyy siinä vaiheessa, kun asetus tulee voimaan. Sitten viimeinen kohta, jos sallitte edelleen siitä, miten edistetään kolmansissa maissa teollisia tekijänoikeuksia. Varsin pian parlamentti tulee antamaan hyväksyntänsä Äh, väärännösten vastaiselle sopimukselle. Tämä osoittaa sitä, että EU ja, ja sen komissio, parlamentti, jäsenvaltiot ovat pyrkineet parantamaan äh, täytäntöönpanoa teollisten tekijänoikeuksia kolmassakin maissa. Tässä asetuksessa on tehty paljon työtä ja on tärkeää, että parlamentti tarkastelisi myös tätä väärennyksen vastaista kauppasopimusta ja pyrittäisiin samantyyppisiin tavoitteisiin kuin siellä. Kiitoksia. Uh, well, thank you very much. Uh... Kiitoksia. Varmasti olette kuulleet aikaisemminkin äh, Roherista, kun vierailimme Sangossa. Voin kyllä kertoa, että siellä todellakin ponnistellaan varsinkin pk-yrityksessä näissä asioissa. Ehkä Rova Egedi ehkä haluaa sitten tarttua näihin kysymyksiin myös. Enintään viisi minuuttia voin antaa tässä vaiheessa. Kiitos puheenjohtaja. Kuten tiedätte, niin yleensä en puhu pitkään. Haluaisin kiittää teitä tästä tilaisuudesta kuulla näitä kuulijoita, joita olemme kuulleet tänään sidosryhmien puolelta, joka liittyy siis tähän tullikysymykseen ja teollisiin tekijänoikeuksiin. Olemme kuulleet tänään, että komissio, komission aloitetta tuetaan suuresti ja myöskin tullin rooli tunnustetaan, kun eh, torjutaan teollisia tekijänoikeusloukauksia. Lisäksi nämä esitykset ovat osoittaneet, että nämä eri aspektit, joita pitää ottaa huomioon ja kaikki asiat, joihin pyrimme vastaamaan tässä ehdotuksessa, on otettu huomioon ja toivottavasti kaikki näkevät, että pyrimme saavuttamaan tasapainon eri etujen ja kantojen välillä, joita sidosryhmiltä ää, eh, tulee. Minulle esitettiin kysymys liittyen näistä, näihin pieniin lähetyksiin ja haluaisin äh, muistuttaa, että komission tarkoitus oli tukea tullia niiden vaikeuksissa äh, käsitellä näitä pieniä lähetyksiä, jotka otetaan haltuun. Ja tämä on menettelyllinen toimintatapa. Herra Korealle haluaisin sanoa, että tämä ehdotus ei tarkoita sitä, että tulli toimii ainoastaan pienten lähetysten osalta, vaan mitä tahansa löydetään huolimatta tämän lähetyksen koosta, niin tulli kyllä toimii. Ja me pyrimme tässä, että meillä olisi eri, erityismenettelyt näiden pienten lähetysten osalle. Tietysti keskustelu tänään ja tämän julkisen kuulemisen huu- tulokset osoittavat, että on erittäin vaikea määritellä tässä vaiheessa, että mikä on pieni lähetys. Kaikki ymmärrämme ehkä, mikä idea tässä on, mutta vaikea, vaikea on löytää oikea määritelmä, joka olisi kestävä vuosien kuluessa. Eli se, mitä me ehdotamme, on se, että komissiolla olisi mahdollisuus antaa delegoituja säännöksiä, koska me haluamme keskustella asiantuntijoiden kanssa. Meillä on ollut vielä, on ollut jo keskusteluja jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa, ja kuulemisessa saimme 13 ajatusta mahdolliseksi määritelmäksi pienille lähetyksille. Emme pystyneet vielä päättämään tästä asiasta. Lisäksi tärkeää on se, että me pidämme mahdollisuuden reagoida nopeasti uusiin trendeihin. Jos tähän asetukseen laitetaan uusi määritelmä, niin se tarkoittaa sitä, että jos tämä määritelmä ei auta ongelman ratkaisemiseksi, niin sitten tätä asetusta pitää taas muuttaa ja tämä vie aikaa. Eli meidän pitää löytää tasapaino ja delegoidujen säännösten avulla me voimme sitten vastata näihin tarpeisiin. Mitä sitten tulee näihin lääkekysymyksiin, Aivan kuten herra Stolle sanoi, niin meidän pitää erotella teollis- ja tekijänoikeuskysymysten välillä ja terveyskysymysten välillä. Ja haluaisin kiinnittää huomion väärennettyistä lääkkeistä annettuun direktiivin. Ja komissio delegoiduilla säännöksillä pystyy määrittelemään se, että kuinka tulli voi toimia näiden lääkkeiden osalta, jotka ovat kauttakulkuliikenteessä liikenteessä ja sitten tiedon käytöstä yritysten ja asiakkaiden osalta haluaisin muistuttaa, että tiedot ovat luottamuksellisia ja tämän tarkoitus on suojella kaikkia yrityksiä. Ja jos me haluamme äh, poiketa tästä äh, periaatteesta, niin meidän täytyy äh, mennä näihin suojelusäännöksiin, joita meillä on EU:ssa, ja me emme varmasti kansalaisina haluaisi tätä. Ja tämä ei tietysti ole minun vallassani päättää tästä. Sitten tästä kauttakulkuliikenteestä haluaisin selventää tässä kohdassa, että me olemme äh, seuranneet tuomioistuimen päätöstä ja myöskin äh, tässä Philips ja Nokia äh, asiassa olemme seuranneet sitä ja suojelun taso teollisia tekijänoikeustapauksissa on määrätty teollisia tekijänoikeuslainsäädännössä. Ja jos me tutkimme tätä lainsäädännössä, niin pitää tutkia, että mitä toimintaa pidetään loukkauksena EU-ssa. Tulliasetuksessa ei säännellä uusista oikeuksista. Voimme tässä vain sanoa, että tulli voi valvoa tavaroita kaikissa niissä tilanteissa, jossa se kuuluu niiden toimialaan. Ja sitten kun puhutaan näistä äh, äh, takavarikoinnista, niin silloin pitää äh, toimia asianmukaisen lainsäädännön puitteissa. Tämä ei tarkoita sitä, että komissio ei ymmärtäisi, että tässä on ongelma ja komission viimeisessä tiedoksiannossa me sanoimme, että me selventäisimme tätä tavaroiden, kauttakulkuliikenteessä olevien tavaroiden tilannetta. Ja tämä, tätä minun kollegani työstävät tällä hetkellä Um, for, for, for your... Kiitoksia teidän kommenteistanne näistä kysymyksistä, jotka varmasti kiinnostavat esittelijää. Ja hän niitä vielä kommentoi. Sitten on hienoa, että Puola Valtonen on mukana. Ja minulla on ilo antaa teille puheenvuoro loppukommentteja varten. panie przewodniczący. E, czasu jest... E, Kiitos paljon, puheenjohtaja. Meillä on hyvin vähän aikaa. Naszych, naszej aktywności też odnieść się... Joten ihan lyhyesti kertoisin, mitä me teemme ja viittaisin joihinkin seikkoihin, joihin on täällä puututtu. Erityisesti olen iloinen siitä, että voin osallistua tähän julkiseen kuulemistilaisuuteen – Täällä on kuultu monia tärkeitä esityksiä ja kommentteja ja myös saatu kuulla paljon tärkeää tietoa, josta on meille hyötyä neuvostossa, kun työstämme tätä asetusta teollisen tekijän oikeuksista. Kuten olemme tänään kuulleet, monet alat vaativat perinpohjaista analyysiä ja monesta alasta on keskusteltu jo – ja kuten te täällä Euroopan parlamentissa pohditte eri näkökantoja, niin me myös neuvostossa pohdimme tätä kysymystä monelta kannalta ja meillä on usein samantyyppinen lähestymistapa ja huomaamme samantyyppisiä ongelmia, kuten komissio meille on jo kertonut. Pienet lähetykset esimerkiksi tai määritelmäongelmat, joista on puhuttu tällä tänään asiantuntijoiden sulla asetus vai delegoitu säädös, kuten komissio sanoi. Mekin olemme pohtineet näitä ajatuksia. Yhteispäätösmenettelyssä Euroopan parlamentin kanssa varmasti saamme tämän työn lopullisen päätöksen. Matkustajien matkatavarakysymys. Siinä on ongelmana myös se, miten pitäisi kohdella matkatavaroita ja väärennettyjä tuotteita – joita siellä matkatavaroissa on. Nolla toleranssiko periaatteena, pitäisikö tarkistaa kaikki tuotteet, onko se edes mahdollista, vai voidaanko suhtautua vähän rennommin. Kustannusongelma, miten tuhotaan nämä pienet lähetykset. Tänään on kuultu erilaisia kantoja siitä, kenen tulisi tästä tuhoamisesta maksaa, kuka on vastuussa – näiden kustannusten kantamisesta. Monet kannat tuntuisivat esittävän, että tullihallinto ei ole valmis tällä hetkellä kantamaan näitä kustannuksia. Lisäksi se olisi otettava siis neuvottelussa huomioon. Tällä hetkellä neuvostossa lähestymme ensimmäistä luonnostekstiä kilpailuneuvostossa 5. joulukuuta keskustellaan edistyskertomuksesta, jonka Puola puheenjohtajavaltiona on valmistellut. Toivon, että joulukuussa päästään läisempään yhteistyöhön esittelijän ja komission kanssa ja näin voitaisiin nopeasti edetä Puolan puheenjohtajakauden aikana ja myös Tanskan puheenjohtajakauden aikana, joka Tanska on tässä puheenjohtaja triossa mukana. Kiitos oikein paljon jälleen kerran siitä, että sain mahdollisuuden kuulla kaikki nämä mielenkiintoiset kannat ja kommentit. Ilman muuta otamme ne huomioon, kun työstämme yhteistä asetustamme teollis- tekijän oikeuksista tulivalvonnassa. Kiitos. Well, thank you very much. And it's... Kiitoksia kovasti. Hienoa, että tulitte tänne koko iltapäiväksi myös. Toivotan teille hyviä tuloksia työryhmässänne. Sitten herra Kreutzmann, ja tehän olittekin jatkuvasti läheisessä yhteydessä. Joten herra Kreutzmann, ehkä voisitte ihan lyhyesti vielä estää loppukommentin, jotta voimme sitten palata täältä kotiin. Kiitos paljon, Malcolm selkeästi näimme, että tämä kuulemistilaisuus oli tärkeä, oli oikein tällainen järjestää. Kolme yhteenvedonomaista kohtaa. Mielenkiintoista, mitä saksalainen edustaja täällä sanoi siitä, miten menetelmä tämä oikeuksien haltija, asiakas ja muut tahot, miten voidaan parantaa tätä kokonaisuutta. Toinen ongelma tuo pienet lähetykset – määritelmä tarvitaan. Tästä ongelmasta ei päästä eroon. Ehdotuksia on saatu. Varmasti me voimme löytää yhteisen määritelmän. Ei tämä tarkoita sitä, että puututaan jokaisen väärännöksen, mutta pragmaattinen lähestymistapa on tarpeen. Sama so, kuuluu käsimatkatavaroihin. Eihän ole järkeä määritellä pieniä lähetyksiä ja sanoa, että siellä pu, puututaan asiaan ja sitten kymmenen rannekelloa vaikka käsimatkatavaroihin. Ja se onkin sallittua, kun se on matkatavaroissa eikä pienenä lähetyksenä. Tähän asiaan on puututtava. Selkeään tämä transit-ongelma. Kaikkiin väärennöksiin on puututtava, jotka ovat kulku liikenteessä nolla toleranssi. Selkeä myös, mitä kollega sanoi, että geneeristen lääkeaineiden osalta ei pitäisi lähteä nyt puuttumaan patenttikiistoihin, onko se hyväksytty vai Alankomaiden ministeristä on kuultu, että tämä on mahdollista. Väärännöksiin on siis puututtava, vaikka ne ovat kauttakulkuliikenteessä. Se on selvää. Näin voidaan saada hyvä parannus tämän komission ehdotuksen pohjalta. Kiitos. Good. Um, well, just to round up. Hyvä. Sitten vielä ihan lopuksi Kerron hiukan aikataulusta tästä eteenpäin, mitä parlamenttiin tulee. Työntekijä, anteeksi. Ja sitten tietysti ottaa kaiken tämän materiaalin huomioon ja me lähetämme teille hänen ehdotuksensa tarkistuksesta 8. Syyskuuta, äh, joulukuuta mennessä ja sitten heti joulukuun jälkeen, loman jälkeen tammikuussa. Puhumme asiasta sitten 19. tammikuuta on tarkastuksen aika, jättöaika. Varmastikin teillä tulee paljon ehdotuksia siihen mennessä tai niihin aikoihin. Sitten me tutustumme näihin tarkistuksiin 6 helmikuuta ja tarkoituksena on äänestää tarkistuksesta 28. helmikuuta. Tämä tarkoittaa sitä, että voidaan sitten äänestää 28.9 maaliskuuta, riippuen siitä tietenkin, miten neuvostossa menee. Ehkä Tanska puheenjohtajavaltona haluaa neuvotteluja sitten aloittaa, mutta tämä riippuu tietysti ehdottomasti esittelestä ja valiokunnasta. Tämä on ollut mielestäni, ollut mielestäni erittäin hyvä iltapäivä. Kiittäisin kaikkia vieraitamme. Saimme erittäin hyvää materiaalia ja tietoa Toivottavasti olette yhteydessä meihin koko prosessin ajan, varmasti olettekin. Ja tietysti olemme yhteydessä poliittisten ryhmien varjoesittelijöihin ja kahden muun asian liittyvän valiokunnan kanssa. Lämpimät kiitokset kaikille. Kiitoksia myös verkkoyleisöllemme. Oletan, että paljon ihmisiä on seurannut tätä. Ja voitte jatkossakin olla yhteydessä tähän valiokuntaan. Ja tehän saatte tämän verkko-uutiskirjeemme valiokuntamme sivustolta. Te voitte äh, kirjautua sisään. Mielellämme otamme palautetta lukijoiltamme. Myös tulevat kokouksemme menevät sitten aina nettiin. Kiitän kaikkea ja toivotan mukavaa ilon jatkoa. Oh, and thank you very much to our hardworking interpreters. Ja kiitoksia myös kovasti työtä tehneille tulkeillemmekin.